Good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Voisinko pyytää teitä istuutumaan, jotta voimme aloittaa kokouksemme toisen osuuden tältä päivältä. Kiitos. avaan regivaliokunnan kokouksen toisen osuuden 24. tammikuuta. aiheena tänään iltapäivällä on keskustelu herra Donchevin kanssa, joka on varapääministeri, joka vastaa EU-varoista ja talouspolitiikasta, joka on myös Euroopan neuvoston puheenjohtaja virkaa tekevä. Ja hän kertoo Bulgarian prioriteeteista puheenjohtajakaudella. Itse kun olen bulgarialainen, niin minulla on erityisen suuri ilo toivottaa tervetulleeksi varapääministeri regivaliokunnan kokoukseen esittelemään Bulgarian puheenjohtajakauden prioriteetit kohesiopolitiikalle ja talouden kehitykselle. Tervetuloa, herra Donchev. Tämä on suuri ilo minulle. Olen iloinen, että olette täällä tänään. menettelytapaan, kuten yleensä herra Donchev saa puheenvuoron esitelläkseen puheenjohtajakauden prioriteetit ja sen jälkeen voimme keskustella esittää kysymyksiä. Aloitetaan kysymykset ensin poliittisten ryhmien koordinaattoreilta. Ja jotta ei menetetä aikaa enempää, niin pidemmittä puhetta herra Donchev. Madam Chair, dear members of the European... Hyvä puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Puhun bulgariaa. Ei pelkästään siitä syystä, että bulgarian kieleni on parempi kuin englannin taitoni, vaan myös siitä syystä, että saatte kuunnella kaunista melodista bulgarian kieltä. Ja kyllähän meidän täytyy myös osoittaa, että kykenemme Alue- ja kohesiopolitiikkaa voidaan kääntää kaikille kielille. Ottakaapa siis kuulokkeenne. Dame členove na Europejski Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, tämän päivän kuulemisen tavoite on esitellä Bulgarian puheenjohtajavaltion tavoitteet, erityisesti ne, jotka liittyvät keskusteluun kohesiopolitiikan tulevaisuudesta – Haluaisin kuitenkin mennä pidemmälle kuin pelkästään tämän ja tämän lyhyen lisä, esityksen lisäksi, jonka aion tehdä. Haluaisin, että kävisin merehellistä keskustelua, ei pelkästään prioriteeteistamme puheenjohtajavaltiona, erityisesti niistä, jotka kuuluvat kohdallisuuspolitiikan alaan, mutta myös yhteisen eurooppalaisen hankkeen tulevaisuudesta. Sillä uskon, että vain ne, jotka tietävät, mihin olemme menossa, ne, heillä on myös pelkästään tulevaisuus. Neljä Bulgaria puhelinvaltion tulevaisuutta on Euroopan tulevaisuus ja nuoret. Talouskasvu, sosiaalinen kohesio on aina tärkeä asia. Eurooppalainen tulevaisuus ja Länsi-Balkanin yhteys Turvallisuus ja vakaus vahvassa ja yhdistyneessä Euroopassa ja neljänneksi digitaalinen talous ja tulevaisuutta varten tarvittavat taidot. Nämä kaikki heijastelevat niitä haasteita, joita meillä edessämme on, enkä halua suinkaan aliarvioida muita prioriteetteja, niitä, jotka liittyvät nuorten tulevaisuuteen, digitaalitalouteen, vaan <clears throat> haluaisin ennen kaikkea painottaa sitä erityistä prioriteettia, joka liittyy Länsi-Balkanin tulevaisuuteen. 20 vuotta sitten tuolla alueella oli sota. Sodan haavat eivät vielä ole arpeutuneet. Ja tuona aikana sekä Bulgaria että Euroopan unioni katsoivat avuttomana näitä tapahtumia. Tällainen kehitys voidaan välttää, jos me annamme todelliset poliittiset näkymät Länsi-Balkanin naapureillemme. Sillä siellä, missä on vaurautta ja missä on yhteiset arvot, historia on meille opettanut, että sotia ei ole. Tuon alueen erityispiirteet merkitsevät sitä, että on hyvä, että Bulgaria työstää tätä kysymystä. Ja haluaisin aloittaa myös nyt tämän alustukseni keskustelemalla kohesiopolitiikalla. Meillä on tulemassa erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Olen tietoinen siitä, että tämä on hyvin pitkälti klisee. Siitä huolimatta se hyvin kuvailee Bulgarian puheenjohtajavaltion toimintaa vanhan kiinalaisen kirouksen myötä. Eläkää mielenkiintoisia aikoja. Meillä on edessämme erittäin jännittäviä kehityskulkuja, jotka liittyvät siihen, että maita tuodaan lähemmäksi toisiaan. Ja tulevaisuudessa meillä on edessämme myös uusia haasteita, suhteellisen uusia sellaisia, jotka liittyvät maahanmuuttoon ja turvallisuuteen. Toisaalta Se, mitä kerrot Euroopan unionin periaatteista ja uusista haasteista on edelleen tärkeää siinä mielessä, että meidän tulee korostaa, miten suuri vaara minun mielestäni on siinä, että menetetään tämän yhteisen tavoitteen tunne. Haluaisin muistuttaa siitä, että kymmenen vuotta sitten meidän tavoitteenamme oli globaalien kilpailijoidemme voittaminen, että olisimme parempia innovoinnissa, tutkimuksessa. Meillä oli silloin itseluottamusta kilpailla muiden maiden kanssa. Nyt täytyy rehellisesti tunnustaa se, että joskus meidän toimintamme on ikään kuin olisimme kriisikeskuksessa, joka vastaa vain uuteen kriisiin, sikäli kun sellainen syntyy. En halua, että Euroopan unioni on mikään kriisinhallintakeskus. Euroopan unioni on osoittanut olevansa kykenevä tähän, mutta minun mielestäni näiden kriisien lisäksi meidän täytyy myös asettaa itsellemme korkeita tavoitteita. Jos palataan kohesiopolitiikkaan, me unohtako sitä, että monen asiantuntijoiden mielestä kyseessä on kaikkein menestyksellisin kaikkein uudistunein eurooppalainen politiikan ala. Samalla meidän tulee muistaa se, että kansalaisemme eivät ota sitä yksiselitteisesti vastaan. Kaikki tämä johtaa siihen, että meidän täytyy käydä huolella keskustelua seuraavasta monenvälisestä rahoituskehyksestä ja kohesiopolitiikasta, joka vastaa noin kolmasosta EU-budjetista. Meidän täytyy ottaa huomioon ne haasteet, joita unionilla on. Erityisesti maahanmuutto ja turvallisuus tulee tässä mieleen. ja Euroopan eri alueiden välinen lähestyminen. Euroopan unioni on vahva vain siinä tapauksessa, jos kaikki kansalaiset Helsingistä Ateenaan, Lissabonista Varnaan saavat saman elintason. Tämä on kuitenkin vielä kaukana tulevaisuudessa, sillä riippumatta kaikista investoinneista, kaikki köyhät ovat edelleen kymmenen kertaa köyhempiä kuin kaikkein rikkaimmat joidenkin laskelmien mukaan, toisten mukaan ja meidän laskelmiemme mukaan. Tämä kuilu voi olla 20-kertainen. Kohesiopolitiikan täytyy tasapainottaa joitakin niitä ongelmia, joita sisämarkkinoilla on. Samalla kuitenkin sen lisäksi, että se lähes, lähentää maita toisiinsa, sen tulisi tehdä koko unionista vahvempi, kilpailukykyisempi ja parempi kaikille sen kansalaisille. Ja tässä on ensimmäinen huolenaihe. Niin asia liittyy siihen, että meillä puuttuu laaja-alainen keskustelu tulevista yhteisistä prioriteeteistamme Olemme nyt käynnistämästä keskustelua tulevasta rahoituskehyksestä ja kehityksestä, äh, joka koskee Eurooppa 2030. Mitkä ovat yhteiset prioriteettimme? Millä tavalla saavutamme kestävän lähestymisen? Millä tavalla voi Euroopan unionista tulla globaali tekijä? Äh, ja jos teknisemmin katsomme asiaa, mitkä ovat ne uudet temaattiset tavoitteet ja temaattisen keskittymisen tavoitteet uusissa säännöksissä, jotka sääntelevät eurooppalaista rakenne- ja investointirahastoja. Minusta me voimme menestyä vain, jos tiedämme, mihin olemme menossa. Minusta ei ole hyvä kommentoida pelkästään budjettia eikä sen jakaumaa. Jos ei tiedetä, mitä tavoitteita meillä on, mitä prioriteetteja meillä on ja millainen politiikka meillä on. Tässä kohdin, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, vetoan teihin. Kun käymme keskustelua budjetin ohjelmien tehokkuudesta, puhutaanpa niistä ja prioriteeteista. Olkaamme huolellisia, tehkäämme työmme hyvin mutta älkäämme unohtako sitä, että meidän tulee olla myös visionäärejä. Toinen huolenaiheeni kohdistuu siihen, että useista eri syistä, varsinkin Brexitistä aiheutua, meidän täytyy saada aikaiseksi enemmän vähemmällä. Hyvät kollegat, ongelmaa ei voi ratkaista pelkästään heilauttamalla taikasau. Meidän täytyy tehdä tästä konkreettinen mekanismi ja metodologia. Tässä on useita avainkohtia. Meidän täytyy ensinnäkin investoida sellaisiin aloihin, joissa on korkea lisäarvo. Tästä huolimatta meidän lähtökohtanamme täytyy olla yhteinen käsitys siitä, mitä tarkoitamme korkealla lisäarvolla. Toinen kohta merkitsee sitä, että näiden investointien lisäksi, joita tehdään korkean lisäarvon toimialoihin, meidän täytyy pohtia investointeja myös muihin toimialoihin. Näissä täytyy ottaa huomioon tehokkuus, sillä kohesiopolitiikan tavoitteena on se, että se toimii kannustimena ja uudistusten moottorina. Eli jos halutaan saada aikaiseksi enemmän vähemmällä, meidän täytyy optimoida myös investointivirrat, mikä suoraan taas riittyy siihen, että meidän täytyy radikaalisti yksinkertaistaa sääntöjä. Viime vuoden lopussa analysoimme kansallisella tasolla sitä valvontaa, jota hallintaviranomaiset, valvontaviranomaiset ovat harjoittaneet. Tulokset olivat huonot prosessit, joissa oli 70 erilaista kontrollia, niistä 46 tarvittiin edunsaajilta lisäasiakirjoja. Olen vakuuttunut siitä, että tämä ei ole mikään kansallinen erityispiirre, vaan ihan yleinen tosiseikka. Ja kaikki nämä asiat tapahtuivat meidän järjestelmällisten ponnistus, meidän järjestelmällisestä ponnistuksistamme huolimatta. Me olemme investoineet paljon hallinnollisen kapasiteettiimme ja meillä on viranomaiset, jotka ovat kokeneita. Mutta mitä tapahtuu, jos me emme näitä virheitä huomaisi? Silloin saattaa joku asiakirja mennä ohi, ja jos joku jää huomaamatta, kenen virhe se on siinä tapauksessa? Tämän on vaikeuksia sekä edunsaajille että muille vastuuhenkilöille. Minä uskon, että tarvitsemme vallankumouksia tietyllä alueella. Minä olen Itä-Euroopasta ja me kyllä erittäin varovasti suhtaudumme vallankumouksiin. Jos sellaista tarvitaan, niin se tarvitaan yksinkertaistamisen ja sääntöjen virtaviivaistamisen. Saavutamme tällaisen yksinkertaistamisen vain siinä tapauksessa, jos olemme riittävän rohkeita, jos vaihdamme lähestymistapa on sen, siitä, että olemme kiinnittäneet huomiomme asiakirjoihin, siihen, että katsomme asian todellista sisältöä ja näin saadaan todellisia tuloksia aikaiseksi. Näin kehitetään myös uusi työkalupakki, sillä sen tavoitteena on tarkasta asiakirjoja. Kukaan ei kyseenalaista sitä, että meillä on hyvä valvonta tai vahva sellainen – Tällaista tiukkaa valvontaa tarvitaan, mutta minun mielestäni sen tulisi ennen kaikkea olla älykästä valvontaa. En ole varma siitä, onko kaiken avain se, että tehdään enemmän vähemmällä, mutta ainakin se voi toimia katalysaattorina tässä prosessissa. Bulgarian puheenjohtajakausi neuvostossa tapahtuu samanaikaisesti, kun komissio esittää lainsäädäntöehdotuksia uudeksi rahoituskehykseksi. Siitä syystä me emme suinkaan voi aliarvioida sitä haastetta, joka meillä on yksimielisyyteen pääsemisessä kansallisten yhteisrahoitusosuuksien suhteen kohesiopolitiikassa, prioriteeteissa ja temaattisessa käsittelyssä kohesiopolitiikassa, kriteereissä, joilla asetetaan kansallisia rahoitusosuuksia me käymme ehdottomasti näistä hyvin kiikkeitä keskusteluja, mutta meidän täytyy ymmärtää, että lähtökohtana on se, minkälaisen politiikan me haluamme luoda vuonna 2020 jälkeen. Pitäisikö sen olla sellaista, joka vie eteenpäin lähestymistä ja rohkaisee yhteisten arvojen jakamiseen, vai pitäisikö olla sellaista, jota tulisi käyttää rangaistusvälineenä, tulisiko se kattaa kaikki EUn alueet, pitäisikö meidän jäsenvaltiona olla mukana rahoittamassa enemmän. Tässä on kyseessä aihe, josta varmasti käydään kovin kivaita keskusteluja ja se johtaa varmaan ja eikö tämä johtaisi siihen, että äärialueet marginalisoituisivat entisestään? Minun käsittääkseni nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka määrittelevät tulevan keskustelun, ja ne ovat päähaasteena Bulgarialle puheenjohtajakaudellamme. Nämä ovat myös niitä kysymyksiä, joita tavoitteena on käydä, kun puhutaan kohesiosta yleisten asioiden neuvostossa, joka pidetään 12.4. ja korkean tason konferenssissa Sofiassa 8.6. Sallin, että minun ilmaiseman toivoni siitä, että Euroopan parlamentti on avainasemassa, kun vastataan kaikkiin näihin haasteisiin. Ja käydä näitä keskusteluja. Lopuksi Bulgaria on pieni maa. Ja sillä on laitettu erilaisia leimoja. Se on kuitenkin saavuttanut paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana EU-jäsenyyden aikana. Tämä on seurausta hyvin pitkälti kunnianhimosta, hyvästä tahdosta ja siihen koke- siitä kokemuksesta, jonka olemme saaneet EU-varojen hallinnoinnista. Puhun siis tästä käytännön puolesta. Tästä syystä olen varma siitä, että kun katsotaan, mitä kaikkea olemme menneisyydestämme oppineet, niin rehellisen sovittelijan rooli, joka pyrkii kompromissiin, niin kompromissi niissä haasteissa, joita meillä on, sopii meille hyvin. Samalla tällaisen välittäjän rooli on tärkeä ja minun tavoitteeni on se, että aina kun tarvitaan, voimme olla johtajia ja voimme olla uusien ajatuksien esittäjiä, sillä sitä me tarvitsemme me puhumme niistä raikkaina tuulahduksina Bulgariassa ja ne johtavat meidän yhteiseen tulevaisuuteemme. Kiitoksia. Uh, uh, thank you for... Kiitos inspiroivasta puheestanne. Koordinaattorit aloittavat ja heistä herra Van Nistelrooy. Kiitoksia kovasti. Nyt olemme taas takaisin tässä piirissä, jossa kohesio ja solidaarisuus ovat avainkysymyksiä ja asioita, ja olen tyytyväinen ohjelmaanne, jos neuvoston puheenjohtajan tekee tehtävänsä, hänen täytyy koordinoida paljon monia asioita ja puhua myös niiden asioiden puolesta, jotka ovat tärkeitä maille. Te puhuitte kohesiopolitiikasta selvin sanoin. Ja meillähän oli Malta puheenjohtajana ja tuolloin järjestettiin kokous, jossa, jonka päätelmät otettiin käsittelyyn myös yleisten asioiden neuvostossa. Ja kun me puhumme kohesion tulevaisuudesta, niin yleisten asioiden neuvoston päätelmät ovat aivan samoilla linjoilla – kuin se, mistä me täällä keskustelemme ja mikä meille on tärkeää. Ja myös monivuotinen rahoituskehys kuuluu tähän keskusteluun. Meillähän ei ole kohesioneuvostoa, vaan yleisten asioiden neuvosto. Ja toivon, että siellä voitte pitää nämä ydinasiat pöydällä. Tämä olisi meille tosi tärkeä asia. Yleisesti. Hyvät painopisteet. Pari kysymystä. Ensinnäkin puhuitte tässä vallankumouksesta. Käytitte sanaa kahdesti, joten eh, en kuullut väärin. Vallankumous liittyy siihen, millä tavalla me toimimme, millä tavalla eh, kannamme vastuuta ja olemme tilivelvollisia, löydämme oikeita, eh, tasapainottelemme asioiden mm, välillä. Onko teille ehdotuksia tähän liittyen? Esititte kysymyksiä. Kysymykset ovat ihan äh, vaun huudahduksen väärttäjä. Mutta kun mennään vuoteen 2020 sen jälkeiseen aikaan, meillä on ehkä tuolloin vähemmän rahaa ja maiden täytyy kantaa vastuuta, enemmän vastuuta yhteisrahoituksesta, mutta heillä on vähemmän va- valtaa, kontrollia, niin kuka sitten kantaa vastuun? Koska nyt meillä on tämä piiri, jossa jäsenvaltiot valvovat, EU valvoo, ja tämä saattaa kuulostaa ihan vallankumoukselliselta tässä parlamentissa. Mehän olemme jo tehneet omnibus-asetuksen parissa työtä. Sen myötä saadaan aikaan jonkin verran muutoksia ja yksinkertaistamista, mutta mitä muita suuria askeleita tehdään? Mikä tämän vallankumouksen takana on? Se oli ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymys sosiaalisesta pilarista. Kirjoitatte asiakirjassanne, että aiotte tehdä ehdotuksia sosiaalisen Euroopan rakentamiseksi ja sanotte, puhutte myös sosiaalirahaston tulevaisuudesta. Tässä kohesio valiokunnassa me olemme kyllä, tai alue, me olemme tässä valiokunnassa kehi, seuranneet näitä kohesiokehityskulkuja. Me olemme keskustelleet, ö, olemme keskustelleet vuodesta, siitä, kuinka paljon kohesioon on käytetty varoja. Nyt puhutaan 27 prosentista. Ja nyt minä vetoaisin sen puolesta, että kun puhutaan vaikkapa kehitysrahastosta, joka kattaa infrastruktuurin ja asunnot ja niin edespäin, niin se pitäisi yhdistää sosiaalirahastoon. Jotkut ihmiset ajattelevat nyt, että sosiaalirahasto on ihan erillinen asia. Siihen kuluu koulutus ja niin edespäin. Ymmärrän sen kyllä. Mutta me saatamme ehkä menettää synergiamahdollisuuden, sen extra plus plussan, joka meillä on tällä hetkellä aluepolitiikassamme koska kyllähän alueilla ja kaupungeissa ja maissa edelleenkin, niin siellä juuri hallinnoidaan näitä asioita. Ja olemmeko me sitten jotain kriisin hallitsijoita tai käsittelijöitä? Ei. No, joskus tietysti meidän täytyy kriisejäkin hallita, mutta yleensä meitä kiinnostavat ne asiat, jotka menevät hyvin. Ei pitäisi sysätä tätä sosiaalirahastoa yhä pidemmälle syrjään, vaan pidetään se CPR-asetuksen mukana. Ja sitten puhuitte, tai siis kun me katsomme, kun me katsomme kyselytuloksia kansalaisten parissa, niin kyllähän kansalaiset alkavat yhä paremmin tajuta, mitä me teemme. Talouden elpymistä on tapahtunut ja ehkä näitä tuloksia voitaisiin vielä paremmin esitellä ja niistä voitaisiin kertoa. Antakaa me tähtämme tuikkia. Ja mitäpä sitten alhaisimmalla ta- tasolla tapahtuu ihan kaupunkien infrastruktuurin teiden tasolla esimerkiksi. Täytyy osoittaa, että e, kun tulee rakennetaan vaikka uusi tie, niin se on yhteisen ponnistuksen tulos. Usein asiat menevät pieleen, kun asiat menevät pieleen, niin Eurooppaa syytetään, mutta kun asiat menevät hyvin, niin Eurooppaa ei kiitellä. Me tulemme järjestämään kesäkuussa näyttelyn täällä parlamentissa, jossa me esittelemme ja tiedotamme näistä hyvistä tuloksista ja esimerkkeistä. Ja ihan lopuksi kutsu on otettu vastaan. MFF-kokous järjestetään yleisten asioiden neuvostossa, sanon, tämä tämän valiokunnan jäsenet eivät sinne pääse, mutta kesäkuussa on toinen tärkeä kokous ja odotamme, että te kutsutte laajan valtuuskunnan meidänkin valtuuskunnastamme osallistumaan tähän. Se on tärkeää, koska heti perään esitellään nämä asetukset ja myös MFF. Onnittelen teitä. Olemme tyytyväisiä teidän painopisteisiinne. Thank you, Mr. Nistelrooy. On... Kiitos, herra Nistelrooy, sitten SD-ryhmästä. Rova Westfall, olkaa hyvä. Niin, kiitos puheenjohtaja. Minulla on siis nyt kunnia puhua Demarien puolesta. Haluan aloittaa siitä, että te herra ministeri kehotitte meitä olemaan teidän puolellanne, kun kamppaillaan tulevan kohesiopolitiikan puolesta. Voin sanoa suoraan, että parlamentin enemmistöhän viime vuonna päätti tulevista kohesiopolitiikan suuntaviivoista oma mietinnössä ja tähän nyt haluaisin hyvin selkeästi viitata, koska te esityksessänne otitte jotakin näistä kohdista jo esiin. Eli meille on erityisen tärkeää, että kun tiedetään, että komissiossa keskustelut sen suhteen, että kaikki alueet osallistuisivat komissio, äh, komissiopolitiikkaa tulevaisuudessa, niin on vähän ontuvaa. Solidaarisuudestahan on kyse. Mutta siinä ei tarvita pelkästään sitä, että pystyy ottamaan, vaan myös antamaan. Ja nyt jos vauraat alueet osoittavat valmiutta antamaan enemmän rahaa, tästä keskustellaan liittotasvallassa juuri nyt, että annettaisiin lisää rahaa EUlle, niin toistaalta se tietysti tarkoittaa myös sitä, että näemme myös tarpeen siihen, että on alueita, joita sitten täytyy vastaavasti tukea. Me valiokuntana, parlamenttina olemme siis enemmistöllä päättäneet ja olemme sen takana, että tulevaisuudessa kaikki alueet Euroopassa ovat tukikelpoisia. Tietään siitä, että kun britit ensi vuonna lähtevät, mikä on tosi harmi, että 12-13 miljardia euroa vuosittain vähemmän kun kulut eivät kuitenkaan pienene, vaan tarpeet kasvavat itse asiassa. Tiettyjen määrärahojen pienentymistä varmaan tulee, mutta kohtuudella kuitenkin, koska kohesiopolitiikka joutuu hoitamaan monia asioita, joissa on monia haasteita. Esimerkiksi kaupunkien konferenssi ja juuri siellä puhuttiin tästä kaupunkipolitiikan agendasta, urban agenda. Tämä on hyvin ajankohtainen asia, koska riippumatta koosta, niin kaupungissa tapahtuu paljon ja, ja sinnekin täytyy antaa määrärahoja käyttöön. Olette äh, mielämme puolella, niin myös kun puhutte yksinkertaistamisesta, tiedämme, että se on tietysti monimutkainen asia, ei tietysti kaikissa maissa, Joissakin maissa sujuu pelkästään klikkauksella, mutta joissakin maissa sitten on todellakin hyvin vaikea tehdä jotenkin hakemuksia tai saada tukirahoja. Olemme päättäneet siitä, että haluamme mahdollisesti lähteä ihan uuteen lähestymistapaan. Eli parlamentti sanoo, että niillä alueilla, joissa toimii, niin sitten ei tarvitse olla liiallisesti seurantaa tai valvontaa tai toimia restriktiivisesti. Olemme sitä mieltä, että tietyillä osa-alueilla voidaan reagoida myös joustavasti, mikä tarkoittaa, että siis kun tapahtuu asioita, joita ei toivota. Toimiva alue voi kokea shokin, vai siellä voi olla vaikka luonnonkatastrofi, tai sitten voi tulla taloudellisia kolhuja että täytyy osarahasta pitää joustavana reservinä, jotta sitten alueella voidaan, tai alueita voidaan auttaa nopeasti tarpeen tullen. Temaattisesta keskittämisestä puhuitte myös. Se on jotain sellaista, joka mielestäni on erityisen hyvä asia. Me haluamme, että rahat päätyvät sinne, missä niitä todellakin tarvitaan, että ei anneta juusta höylällä. Mutta tämähän tietysti toimii vain kun varmistetaan, että ylipäänsä kohesiopolitiikka on olemassa. Ja keskustelin komissiojäsen Öttingerin kanssa viime viikolla. Tiedämme, että hän on meidän puolellamme, mutta tietysti komission puolella on muitakin ääniä jotka suhtautuvat kriittisesti tähän kaikkeen. Ja meillä itse asiassa Euroopan unionin kohesio ja kohesiopolitiikka on sitten se mörtteli tai tämä sokkeli, jos ajattelemme EUta talona, joka sitten pitää sen talon koossa ja johon kuuluu tietysti myös tämä solidaarisuus. Eli kamppailua pitää jatkaa siihen asti, kun olemme varmistaneet, että tulevaisuudessakin on rahaa kohesiopolitiikkaan. Meidän puolellamme on monia tahoja ja olemme iloisia, että te neuvoston puheenjohtajana olette myös puolellamme tässä. Näin voidaan vahvistaa tätä kamppailua, niin että saadaan sitä kohesiorahaa tulevaisuudessakin. Kiitos. Thank you. Kiitos. ECR-ryhmästä rouva Tomasic, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvon ministeri ECR-ryhmän puolesta haluaisin onnitella teitä Bulgarian puheenjohtajakaudesta ja toivotan teille kaikkea menestystä, jotta voitte saavuttaa tavoitteenne. Olen iloinen painopisteestänne, joka liittyy Euroopan tulevaisuuteen ja nuoriin ihmisiin, taloudelliseen kasvuun ja sosiaaliseen kohesioon. Tulevina kuukausina meidän täytyy tehdä läheistä yhteistyötä monien tärkeiden asiakokonaisuuksien parissa, jotka liittyvät kohesiopolitiikkaan. Meillähän on erilaisia äh, hankaluuksia, rajoituksia, erityisesti kun Brexitkin tässä tulee. Voisitteko kertoa meille, minkälaisia tavoitteita ja välineitä teillä on, kun äh, haluatte parantaa nuorten ihmisten osaa Euroopassa? Miten aiotte tehdä heistä painopisteen? Toiseksi, Sanoitte, että Länsi-Balkan tarvitsee selvän eurooppalaisen näköpiirin ja myös meidän täytyy, meidän täytyy muistaa olemassa olevaa Adrian meren strategiaa. Se voisi olla hyvä strategia, joka saattaisi olla omiaan yhdistämään tätä aluetta Eurooppaan. Eli voisitteko te toteuttaa tätä strategiaa? Haluaisin vielä pyytää anteeksi siitä, että minun täytyy nyt lähteä tästä toiseen valiokuntaan äänestämään, mutta minulla on täällä avustajia, jotka kyllä sitten kertovat minulle ihan kaiken, mitä vastaatte. Kiitos. Thank you. Mr. Van Miltenburg. Kiitos sitten herra Van Miltenburg, Alderyhmä. Kiitos ja tervetuloa varapääministeri valiokuntaan ja kiitos hyvin selkeästä esityksestä. Olen todellakin samaa mieltä, kun sanoitte, että on aika outoa, että aloimme keskustella monivuotisesta rahoituskehyksestä ilman, että ensin puhuttaisiin poliittisista painopisteistä, missä ollaan vuonna 2030. Toivon todellakin, että viette tämän keskustelun ja tämän tavan, että ensin keskustellaan poliittisesta painopisteestä ja sitten budjetista, niin myöskin neuvostoon ja siellä sitä askeleen eteenpäin, koska jos nyt aloitetaan keskustella ja keskittyä rahoitukseen ilman, että otetaan esille kysymys oikeat kysymykset ja äh, löytää oikeat vastaukset siihen, että missä, tule, missä tulevaisuudessa ollaan, niin sitten on menetetty mahdollisuus. Tässä pidän hyvänä kantaan. Otitte esille myös tarpeen investoida rakenneuudistuksiin. Minulla olisi yksi kysymys, koska nyt on kaksi lakiehdotusta. Vahvistaa rakenneuudistustukiohjelmia, eli ehdotus lisätä budjettia, joka on käytössä, mutta myöskin valmistella jäsenvaltioita liittyä euroon. Missä määrin tämä olisi poliittinen painopiste teille työstää näitä ehdotuksia ja saada niitä vietyä eteenpäin? Ja sitten kollega Rova Westphal otti jo esille tarpeen siihen, että täytyy kiinnittää huomiota kaupunkipolitiikan toimintaohjelmaan Urban Agenda – viimeisen kahden vuoden aikana on useita temaattisia kumppanuuksia aloitettu. Nyt ensimmäisistä saadaan tuloksia toimintasuunnitelman muodossa. Miten integroitte tämän myöskin ohjelmaanne? Onko mitään erityisiä ideoita, että saadaan strategisia temaattisia kumppanuuksia vietyä eteenpäin? Ja tietysti kollega Van Nistelrooy, kutsuttaa itsensä aina tärkeisiin tapahtumiin. Ehkäpä muutkin, muitakin kollegoita sinne kesäkuussa menee. Hienoa, että tähän äh, kiinnitätte huomiota, koska tämä liittyy siihen, että yhdist- yhtenäisenä olemme vahvoja ja Euroopassa tarvitaan kohdallisuuspolitiikkaa vastakin. Kiitos. Thank you very much on... Kiitos QE-ryhmästä sitten herra Omar Monsieur le vice-premier Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja hyvä varapääministeri. On ilahduttavaa saada nähdä teidät täällä Sofian matkan jälkeen, jossa saimme konkreettisesti nähdä sen, mistä puheenjohtajavaltio meille jatkuvasti puhuu, eli vahvasta kohesiopolitiikan vaikutuksesta Bulgariassa. Ja tällä, tänä tärkeänä hetkenä, kun Euroopan unionin budjetti tulevaisuus on epävarma, me kaikki pohdimme kohesiopolitiikan tulevaisuutta. Ja näin voimme tyytyväisenä ottaa vastaan sen tiedon, että Bulgaria, joka on kohesiopolitiikan hyötyjä, on nyt puheenjohtajavaltiona. Ja luonnollisestikin luotamme teihin, jotta viette eteenpäin kohesiota myös puheenjohtajakautenne aikana, jotta voidaan nähdä sen lisäarvo ja voidaan nähdä se, millä tavalla se vaikuttaa aluepolitiikkaan ja ennen kaikkea voidaan auttaa neuvostossa toimintaa niiden hyväksi, jotka äh, tätä apua tarvitsevat. Meidän täytyy olla tietoisia myös siitä, että meillä on hankaluuksia silloin, kun Euroopan unionia pyydetään tekemään enemmän ja paremmin vähemmillä voimavaroilla. Ja meidän täytyy eh, ylittää tämä ristiriita. Sen ylittämiseksi tarvitaan välineitä ja se on mahdollisuus Euroopan unionille hyödyntää omia varoja. Ja en palannut tähän sen kummemmin, koska tunnette tämän tilanteen, tunnette Monti eh, mietinnön ehdotukset. Jollen Mm, muistan väärin, niin nämä kysymykset löytyvät myös asiakirjasta, jonka esititte meille. Ja haluaisin tietää, onko tämä oma ja varoja koskeva kysymys asia, jota käsitellään puheenjohtajakautenne aikana. Totesitte ja presidentti Macronkin mainitsi sen Ranskassa, että Euroopan unionista ei tule tehdä minkäänlaista kriisihallintakeskusta. Se on totta. Euroopan unionin ei myöskään tule uhrata yhteisöpolitiikkaansa, joka löytyy perustamissopimuksista siihen, että se vastaa niihin kriiseihin, joita sillä edessään on. Tässä suhteessa kohesio, ja muistutan siitä aina kun voin, kohesio on velvoite. Se on velvoite sopimuksissamme ja meidän täytyy pitää se mielessä. Kuulin se, mitä totesitte, joka koski valvontaa. Meillä on todellinen tarve yksinkertaistamiseen, mutta on myös totta, olen nimittäin budjettivalvontavaliokunnan jäsen, on totta, että monissa eurooppalaisissa maissa on petosongelmia, on korruptioongelmia ja haluaisin tietää, että onko tämä asia, joka on osa teidän prioriteetteina teidän puheenjohtajakaudellanne. Tehän tiedätte myös, että kun puhutaan kohesiopolitiikan tulevaisuudesta, Puhutaan pitkälti myös uusien ehtojen asettamisesta. GUE periaatteessa vastustaa tällaista ehdollisuutta, varsinkin makrotaloudellista sellaista, mutta samalla suhtaudumme tarkkaavasti siihen, että Euroopan unionin maat eivät karkaa kauas Euroopan omiin yhteisistä arvoista. Ja haluaisinkin tätä tällä alalla. Mikä teidän näkemyksenne on lopuksi? Ja tiedätte, että Euroopan komissio on hyväksynyt merkittävän strategian, joka koskee äärialueita. Ja Euroopan parlamentti on myöskin äänestänyt tästä kysymyksestä. Ja meistä vaikuttaa tärkeältä se, että Euroopan, Euroopan neuvosto teidän puheenjohtajakautenne aikana kykenee ottamaan kantaa tähän strategiaan – ja olen varma siitä, että tämä tulee muodostaa prioriteetin myös Bulgarian puheenjohtajakaudella. Kiitos. Thank you very much on behalf of... Kiitos sitten vihreistä. Kuka pitää puheenvuoron? Herra Skarlets, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja, hyvä herra Sanchez. Tervetuloa valiokuntaan. Kiitos siitä, että kiinnitätte huomiota politiikkaan painopistealueessanne. Tämä on hyvin positiivista ja ryhmämme on valmis tukemaan Bulgaaria tässä missiossa puolustaa kohdennettua ja vahvaa kohesiopolitiikkaa vuoden 2020 jälkeen. Kun keskustellaan tulevasta budjetista, niin pitäisittekö mahdollisena sitä, että investointi- ja rakennerahastot sidotaan tiukasti EU-lainsäädäntöön? Pääkysymykseni koskee yhtä Bulgarian äh, rikkainta biodiversiteettialuetta. Voitteko vahvistaa, että suunnitelma rakentaa tie sen läpi suunnitellaan uudelleen niin, että luonnon monimuotoisuus ei Krasnogorchissa kärsi. EU-lainsäädännössäkin tunnustetaan. Annatteko vakuutuksen, että EU-rahoja käytetään EU-lain mukaisesti? Miksi rautatietä ei ole asetettu etusijalle? jotta voidaan vähentää negatiivisia vaikutuksia moottoriteistä. Kiitos. Kiitos. Sitten herra Damato EFDD-ryhmästä. Grazie, presidente, e grazie. Kiitoksia kovasti sitä, että olette täällä ja kiitoksia hyvästä työstä. Ähm, kuuntelin kiinnostuneena teidän ohjelmaanne Toisin kuin muiden puheenjohtajien kohdalla, niin teillä tämä kohesio-sana on jo ensimmäisellä sivulla. Ja kerroitte myös tästä tärkeästä kesäkuun konferenssista, joka järjestetään kohesioasioista. Nythän meillä on myös uusi MFF-ehdotus tulossa ja toivomme, että teidän puheenjohtaja, jo te puheenjohtajana pidätte huolen siitä, että kohesio saa riittävästi rahaa. Ja sitten kun puhutaan rakenneuudistuksista, niin tarvitaan riittävästi varoja siihenkin. Minä toivon, että neuvottelujen aikana te et ette lankea niihin ehdotuksiin, jotka meidän mielestämme ovat hyvin vaarallisia, siis nämä komission ehdotukset, vaan painotatte nimenomaan kohesiota. Huomaan, että sivustolla ne puhutte vakaasta ja solidaarisesta Euroopasta. Minä puolan sellaisia toimia, joiden mukaan tai niitä toimia, joiden myötä osa kehitysrahastosta käytetään myös maahanmuuttokysymyksiin. Kaikissa maissa, mutta erityisesti Italiassa ja Kreikassa meillä on erittäin rankat maahanmuuttopaineet. Ja meidän on ihan pakko käyttää kohesio rahoja, jotta voimme vastata paremmin tähän maahanmuuton haasteeseen. Mutta tarvitsisimme ähm, enemmän solidaarisuutta, olisi hyvä. Äh, on kuitenkin on tajuttu se, että ei, vaikka me toivomme, että maahanmuuttajia jaettaisiin reilummin jäsenvaltioiden kesken, niin se on ihan, äh, ihan hukkaan heitetty toive. Minä toivon, että kun jatkossa keskustellaan eh, kohesiosta ja kohesiopolitiikasta, niin eh, solidaarisuuden periaatetta sovelletaan käytännössä. Eh, ei riitä, että lausutaan kauniita sanoja ja julkilausumia, vaan tarvitaan konkreettisia toimia, jotka toimivat ja jotka koskevat koko Eurooppaa. Tässä puhutaan moninaisuudessaan yhtenäisestä Euroopasta eikä napit vastakkain olevasta. Uh, Kiitos. Muutama muu nimi on vielä listalla. Ehdotan, että jatketaan kysymyksiä ja sitten puheenvuoron saa ministeri vastatakseen kaikkiin kysymyksiin yhdessä. Herra Papadimolis aloittaa, olkaa hyvä. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω. Kiitoksia. Minäkin haluaisin vuorollani toivottaa teidät tervetulleeksi. Hyvä Bulgarian varapääministeri. Kovin ilahtuneena olen saanut seurata kaikkea tätä keskustelua, varsinkin kohesiopolitiikkaan liittyvää keskustelua. Ja Bulgarian puheenjohtajavaltion visiot ovat mielestäni hyviä, sillä meillä on hyvin pitkälti samat näkemykset. Me olemme sitä mieltä, että kohdiopolitiikka on politiikka, jota ei saa heikentää. Sitä ei saa heikentää siitä syystä, että kyseessä on politiikka, joka on osoittanut olevansa tehokas ja tarpeellinen, varsinkin kun viime aikoina, meillä on selkeä vaara siitä, että alueelliset erot ovat merkittäviä. Kysymyksenä seuraava, kun puhutaan Bulgarian puheenjohtajakaudesta, mikä teidän mielestänne on ajatuksen arvo siitä, että otetaan käyttöön uusia varoja uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä? Ja toiseksi, muutama viikko sitten, Päästiin merkittävän sopimukseen minun mielestäni Kreikan pääministerin ja Bulgarian pääministerin välillä niin, että luodaan investointisuunnitelma, joka mahdollistaa sen, että voidaan nykyaikaistaa alueen rautateitä ja maanteitä Onko teillä tällainen hyvä ajatus, että ei pelkästään yksityisten varojen, mutta vaan myös yhteisövarojen kautta vahvistetaan näitä hankkeita? Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä varapääministeri. Minäkin yhtyisin onnitteluihin esittelemistänne painopistealueista erityisesti kohesiopolitiikkaan liittyvistä. Mielestäni ihan oikeutetusti otitte esille suuret erot köyhien, köyhien ja vauraiden alueiden jäsenvaltioiden välillä. Ongelma, joka on keskeinen tulevan kehityksen kannalta, kun halutaan olla vakaa ja vauras yhteisö. eikä mikään kriisinhallintamekanismi. Tässä mielessä, kun aletaan keskustella kohesiopolitiikan kehittämisestä, niin uskotteko, että ennen kaikkea on tarpeen keskittyä siihen, että ymmärrettäisiin, että tämä on perustavanlaatuinen investointiväline EU:ssa ja että Puhumme siitä, että täytyy uudella tavalla ajatella investointipainopisteitä ja keinoja politiikan toteuttamiseen. Ja tässä yhteydessä osatekijä, joka on mukana joissakin komission asiakirjoissa, nimittäin uusi teollistamisstrategia uutena painotuksena. että EUlla olisi uutena teollistumisen aikana johtorooli. En nyt käsitellä yksityiskohtia tästä, mutta haluaisin puhua asiasta, jonka kollega Westfalkin mainitsi. Parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jos, johon tuli tukea useilta poliittisilta ryhmiltä. Mielestäni hyväksytyt kannat, joilla oli suuri enemmistö parlamentissa, niin voisivat olla hyödyllisiä. Ne pitäisi muuttaa käytännölliseksi politiikaksi. No sitten jos puhutaan monimuotoisesta rahoituskehyksestä, niin on ilmeistä, että keskeinen asia on se, mitä sanoittekin, että täytyy saada aikaan vähemmällä enemmän. Ja kollegat ihan oikein ehdottivat, että suunnataan keskustelua resursseihin ja asianmukaisiin voimavaroihin on e tulevaisuuden kannalta. Teidän mainitsemanne konsepti vallankumous on tässä merkittävä, koska puhutaan hyvin syvällisistä muutoksista siinä, miten ymmärrämme osallistumisen EUn rahoittamiseen juste retour politiikka Nimittäin, että saisi yhtä paljon kuin antaa. Estää ja jumittaa toimintaa ja ideoita. Ja nyt komission jäsen Öttinger yrittää toimia tässä hyvillä argumenteilla. myös omat varat tulevat tässä kyseeseen. Ja kysymys on siitä, että mistä nämä omat varat otettaisiin. maksu, Fee on financial resources on tärkeä asia myös. Ja se, miten monikansalliset yritykset välttelevät veroja. Voitaisiinko näin kompensoida äh, niitä varojen menetyksiä, joita koituu Brexitistä? No sitten jos puhutaan politiikan toteuttamisesta, niin kuin Nestelroikin mainitsi, on useita ajatuksia yhdistää varoja, ottaa varoja pois kohesiopolitiikasta. Mielestäni on kovin tärkeää, että ei pilata mitään sellaista, mikä toimii hyvin. Tämä olisi järkevää varojen ja välineiden kannalta. Ja kertokaa meille, että onko mielestäni asianmukaista ryhmittää yhteen rahoitusvälineitä, joita on nyt eri ohjelmissa. Connectivity-ohjelma erityisesti yhdistetään muihin rahoitusvälineisiin, jotka liittyvät strategisiin investointeihin. Tällaisia ajatuksia on heitetty ilmoille, mutta niitä täytyy arvioida kovin huolellisesti, koska se riski, jonka herra Van Nistelrooy mainitsi, tarkoittaa, että politiikan fokus häviää siinä, jos laitetaan näitä samaan koriin. Ja sitten ottaisin esille hälyttävän tilaston, jonka mukaan tämän rahoituskauden neljännen vuoden lopussa mak- lopullinen, lopulliset maksut ovat noin 20 prosenttia, kun aiemmin oli 40 prosenttia ulos maksetuista varoista. Tästä pääsemmekin etukäteisarviointiin ex ante ja neuvoston keskusteluun siitä, että missä määrin tätä käytäntöä pitäisi jatkaa. Kun asia on kovin kiperä ja ajankohtainen, ettei tätä seuraavalla kaudella jatkettaisi. Mutta kiitos mahdollisuudesta pitää puheenvuoro. Pahoittelen, että puhuin ehkä aika pitkään.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 Kiitoksia. Oli oikein kiintoisaa kuulla teidän painopisteestänne. Meillä on aivan samankaltaiset eh, prioriteetit. Ja minun kysymykseni onkin jo esitetty, en toista niitä, mutta haluan korostaa yhtä asiaa, joka on mielestäni erittäin tärkeä, nimittäin Euroopan unionin laajeneminen. Haluaisin esittää seuraavan kysymyksen. Millä tavalla Bulgaaria puheenjohtajavaltiona aikoo tukea laajenemista? Te puhuitte Balkanian maista. Miten aiotte vakuuttaa jäsenvaltiot, jotka suhtautuvat penseästi laajenemiseen? Ja toinen kysymykseni. Parlamentin varapuheenjohtaja, joka ei tosin ole enää paikalla, mainitsi että meidän tulisi jatkuvasti tehdä enemmän vähemmällä rahalla. No, se on ihan totta. Tässä on, noudatetaan talouspolitiikkaa, mutta jos ei tule uusia varoja, niin mistä sitten leikkaamme? Miten me rajoitamme kustannuksia? Thank you very much, Mr. Roppe. Kiitos. Sitten herra Rappe, teillä on puheenvuoro. Kiitos. Tervetuloa varapääministeri Bulgariasta. Kiitos, että tulitte paikalle tänne. Oli suuri ilo kuulla teitä ja kuulla painopisteistänne. Hienoa, että meillä on suuressa osin samat painopisteet. Täytyykin sitten sopia, että miten sitten yhdessä toteutamme nämä painopisteet. Brexit on tietysti laajempi teema kuin että se koskisi pelkkää budjettia. Mitä sä ajattelette, oletteko taipuvainen uskomaan, että täytyy vain hyväksyä se tosiasia, että meillä on vähemmän äh, jaettavaa tulevaisuudessa, vai pitäisikö sen sijaan jäsenvaltioiden miettiä sitä, että antaisivat suuremman maksuosuuden kun se hyödyttäisi kaikkia. No sitten kolmas painopiste. Sanoitte, että pitäisi miettiä suurempia omia varoja. Mitä vaihtoehtoja näette siinä? Kohesiopolitiikan yhteydessä on jopa viisinkertaisia eroja. Mutta jäsenvaltioiden sisällä on myös suuria eroja suurten kaupunkien, pääkaupunkialueen ja sitten maaseutualueiden välillä. Haluaisin kernaasti kysyä, että pitäisikö meillä olla tulevaisuudessa mekanismi, joka velvoittaisi jäsenvaltiot myöskin jäsenvaltion sisällä pienentämään eroja vauraiden ja vähemmän vauraiden alueiden välillä. Tietysti jossain vaiheessa jäsenvaltioiden väliset erot tasaantuvat, mutta jos ne erot niiden sisällä ovat edelleen suuret, niin ei se tyydytä. Se johtaa turhautumiseen ja muuttoliikkeeseen. Puhuimme tänään kohesiopolitiikasta Irlannissa ja sitten tuli esille kysymys, että ovatko ihmiset tienneet tästä ollenkaan? Että kerrotaanko ihmisille, että miten EU-varoja on jaettu ihmisille? Ihmiset ja hallinnot, muut toimijat täytyy saada mukaan päätöksentekoon, että he osallistuvat niihin päätöksiin, jotka äh, heihin vaikuttavat. Alueella pitää olla mahdollisuus osallistua päätöksentekoon, kun päätökset kuitenkin niitä koskettavat. Se johtaa tuloksiin. Saadaan lisää työpaikkoja, kasvua. Myöskään sitä ongelmaa ei ole vielä ratkaistu, että esimerkiksi Usein voitto tuotetaan vähemmän vauraalla alueilla, mutta ne voitot virtaavat sitten vauraammille alueille. Se, missä on verotuksellinen kotipaikka yrityksellä. Tai voitot saattavat jopa valua veroparatiiseihin. Ja äh, tämä tuotanto ole jää lehdellä soittelemaan. Tämä ongelma pitäisi saada hallitaan. Kiitos kovasti, että tulitte tänne. Ja sitten haluaisin lopuksi sanoa, että näistä perustuksista tulevaisuuden eurooppalainen talo niin pysyy niiden varassa. Kiitoksia. Puhu Bulgaria. Mutta no, kun kuuntelette sen verran pääministeri, niin että tämä tätä kuulostaa vähän ikään kuin Hollywoodin käsikirjoitukselta – mutta eurooppalaisen kohesiopolitiikan ei tulisi jättää kaveria. Meidän täytyy aina toimia tässä suhteessa oikein. Hyvät kollegat, kollegani on hiljattain kertonut minulle siitä, että, että Bulgarian kautta voidaan pitää kirouksena, sillä meillä on näin paljon vaikeita kysymyksiä. Tämä on erityinen Bulgarian puheenjohtajavaltion vastuualue. Ja Tämä vastu tulee kantaa ja nousta vuoren huipulle. Minä näen, että huoneessa on valkoinen elefantti, se on tämä monivuotinen rahoituskehys, josta on tarkoitus keskustella ja sen jälkeen sitten tämä ehdotettu uusi säännös. Euroopan unioni on yhtä vahva kuin heikoin jäsenvaltio. Minä kuulen, että monet tukevat koesiopolitiikkaa ja toiset eivät. Minun mielestäni minä on kaksi maaluokkaa sellaiset, jotka avoimesti tukevat kohesiopolitiikkaa. Ja sitten muut maat, jotka eivät toteaisi, että ne sitä julkisesti tukevat, sillä kohesiopolitiikka on kaikkien edun mukaista, kun avataan Euroopan unionin investoinneille, me emme pelkästään tue Bulgarian tai Romanin hankkeita. No tästä syystä nimenomaan näiden suurten hankkeiden rahoittaminen on äärimmäisen tärkeää. Meillä on sellaisiakin näkemyksiä, joiden mukaan kosiopolitiikkaa tulisi vähentää mukaan lukien suorat maksut ja yhteisiä rahoitusosuuksia tulisi kasvattaa, siis kansallisella puolella. Minä en tämän kaltaisia ajatuksia tue. On kolmansia maita, jotka millään investoisivat avaininfrastruktuurihankkeisiin ulkomaisia yrityksiä, mutta nehän taas ajavat omaa ulkomaista etuaan. Niillä on omat ulkomaiset ehtonsa. Tämän lisäksi meillä on Brexit, maa, joka on lähdössä EU-sta – kun lasketaan sen osuus Euroopan investointipankin toiminnasta, niin valtavat summat ovat kyseessä. Voidaan puhua yli sadasta miljardista. Kyseessä on äärimmäisen tärkeä päätös, kun tarkastellaan sitä, millä tavalla tuo kuilu voidaan tukkia, joka syntyy. Eli odottelen innolla vastaustanne tähän kysymykseen. Saksaksi sanotaan Waffenbruder, aseveljet. Ja uskon, että teillä on samoin ajattelevia henkilöitä teidän kanssanne, eli aseveljiä. Meillä on tukijoita tässä mielessä ja kyllä niitä varmasti löydätte lisääkin. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Vakov. Tässä oli viimeinen puhuja listaltani. Jos sopii, sanoisin muutaman sanan myös valiokunnan puheenjohtajana. Viime vuosina Regi valiokunta on kovasti ponnistellut ja saanut kokemuksia, jotka saattavat olla kovin hyödyllisiä juuri nyt. kun teemme päätöksiä kohesiopolitiikan tulevaisuudesta. Meillä on useita valiokunta-aloitteisia mietintöjä pk-yritysten roolista esimerkiksi, kiertotaloudesta, kohesopolitiikasta, mietintöjä, aluekehityksestä, kaupunkipolitiikasta. Kaikki mietinnöt kattavat laajan kirjon nykyisestä ja tulevasta kohesiopolitiikasta. Olemme työstäneet myös useita lakiehdotuksia joissa ennakoidaan tulevia kehityssuuntia kohesiopolitiikassa, kuten budjetin joustavuus. Olemme useasti keskustelleet tuesta, jota annettaisiin jäsenvaltioille, joita luonnonkatastrofit ovat kohdanneet. On keskusteltu Kyproksesta, Kreikasta – Myöskin koontipaketista on keskusteltu, omnibus. Siinä ensimmäistä kertaa oikeasti yksinkertaistettiin menettelyjä ja parannettiin kohesiopolitiikan näkyvyyttä. mahdollistettiin se, että osallistujat käyttävät varoja hyvin joustavasti. Ja että osa rakennevaroista pystyttiin käyttämään muuttoliikkeen aiheuttamien paineiden hoitamiseen. Mutta kiertotalous myös on tärkeä aihe. Seitsemäs kohesiokertomus julkaistaan pian. Ja rikivaliokunnalla on mahdollisuus keskustella ja tehdä tärkeitä päätöksiä. Meillä on ollut useita kokouksia kollegoidemme kanssa, alueiden komitean kanssa, monien eurooppalaisten yhdistysten kanssa. Luettelen nämä kaikki toimet ja aloitteet, koska olen luottavainen, että regivaliokunnan jäsenten pitäisi osallistua erityisen tärkeisiin aloitteisiin Bulgarian puheenjohtajakaudella kohesiopolitiikassa me voimme antaa arvokkaan panoksemme. Ja olen samaa mieltä kaikkien kollegoiden kanssa, jotka antoivat täyden tukensa Bulgarian painopisteelle kohesiopolitiikassa. Mutta päätän tähän ja saatte puheenvuoron vastataksenne. Olkaa hyvä. Arvon puheenjohtaja, arvon Euroopan parlamentin jäsenet, hyviä kysymyksiä Ja kun sanon, että hyviä kysymyksiä, tarkoitan sitä, koska nämä kysymykset antavat meille mahdollisuuden järjestää rehellistä, rehtiä keskustelua täällä. Koska ympäripyöräiden puhuminen on tavoitteiden vastaista, on hienoa, että meillä on tällainen kysymysvastaustuokio tässä. Yritän vastata kaikkiin kysymyksiin mahdollisimman yksityiskohtaisesti, paitsi että jos menen tosi pitkälle yksityiskohtiin, niin tänne täytyy jäädä vielä puoli yö, puolen yöhön saakka. No, täällä esitettiin useita kommentteja parlamentin roolista, komission roolista siitä, millaiseksi näemme yhteistyömme. Hyvät kollegat, sanon muuten tässä kollegat, koska minä olin tämän parlamentin jäsen, tämän valiokunnan jäsen kolmen ja puolen kuukauden ajan aikana niin Ei sillä ole niin väliä, puhummeko me kansallisesta parlamenteista tai Euroopan parlamentista. Tämähän on siis edustuksellinen instituutio. Tämän pitäisi olla myös ajatusten laboratorio, paikka, jossa herättelemme uusia ajatuksia, esitämme jopa provokatiivisiakin ajatuksia. Ja minä olisin oikein tyytyväinen, jos tulisi ihan tällaisia protokollan ulkopuolisiakin tapaamisia ja keskusteluja, joissa ollaan myös provokatiivisia. Se oli ensimmäinen kommentti. Oman kokemukseni perusteella, kun, kun puhutaan budjetista ja kohesiopolitiikasta, niin minulla on sellainen vaikutelma, että me joudumme aina puolustamaan ö, kohesiopolitiikkaa. Mielestäni tämä ei nyt oikein vetele. Tämä ehkä, keskustelu antaa ehkä vähän väärän kuvan siitä, mikä on todellisuus. Meidän pitäisi vähän muuttaa tätä puhuntatapaamme, koska ei meidän jatkuvasti pidä puhua siitä, miten me puolustamme kohesiovaroja, koska eihän kukaan halua kohesiovaroja ja kohesiopolitiikkaa meiltä pois viedä varsinaisesti. Minä olen kyllä aika vakuuttunut siitä, että, että se keskustelu, jota me käymme MFFstä, osoittaa, että me luotamme Eurooppaan. Kun puhutaan kohesiopolitiikasta, niin jotkut ö, väittävät, että siinä on kyse jonkinlaisista kirjanpitostandardeista, normeista, tuloista, menoista ö, ja loppujen lopuksi hyvän tekeväisyydestä, mutta ei tämä ole totta. Kyse on investointiprosessista. Se Tietysti siis, siis se, että investoidaan Eurooppaan ja investoidaan Euroopan unioniin, niin se kyllä ö, ähm, on hyväksi kaikille. Joskus ajatellaan, että me olemme vain tällainen tiettyjen tyyppien klubi, joka juttelee keskenään, mutta ei näin pidä olla eikä olekaan. Meidän täytyy tavoittaa mahdollisimman monia ihmisiä ja keskustella mahdollisimman moniaiden tahojen kanssa. Varmasti tulee vielä lisääkin kysymyksiä kohesiopolitiikasta, korkean tason kokouksia, konferensseja, joten meillä tulee olemaan vielä useita mahdollisuuksia käydä korkeatasoista keskustelua korkealla tasolla, koska mm, selvästikin on tarve keskustelulle. Ja meidän tehtävämme on antaa parhaat alustavat vastaukset ja analyysit, näkemykset ää, tilanteesta. Täällä kysyttiin, millaiseksi me näemme vuoden 2020 jälkeisen kauden. No, jos nyt alan vastata yksityiskohtaisesti, siihen menee tunteja, mutta ehkäpä kaikkein tärkein seikka, johon olen kiinnittänyt huomiota viime aikoina, niin ähm, tällä hetkellä tuntuu siltä, että me emme ole kauhean hyvässä jamassa. Me olemme me olemme olleet talouskriisissä ja kaikki kuvittelivat, että ää, siis edellisen ää, ohjelmakauden aikana me kuvittelimme, että me vain jatkamme kukoistamistamme, mutta tulikin kriisi. Ja nyt mm, sitä seuraavassa ohjelmointi, seuraavana ohjelmointikaudella olimme keskellä kriisiä. Meidän pitäisi oppia tästä kriisistä niin, että välttäisimme aiempia virheitä. Mutta ei ole hyvä asia, että joutuu oppimaan vain kriisistä. Täytyy myös seurata omia unelmiaan, pyrkiä niitä toteuttamaan. Sitten täällä esitettiin kysymys sosiaalisesta pilarista. Ajankohtainen kysymys. Työttömyys, ihmiset, väestön kehitys, ne ovat kaikkien mielessä. Sosiaalirahasto, kohesiorahasto, mm, ne ovat tärkeässä roolissa. Ja me kyllä jatku, jatkuvasti seuraamme erilaisia signaaleja, joita tältä sosiaaliselta kentältä meille lähtee ja lähettää. Minä olen sitä mieltä, että ne resurssit, joita ISFstä, ää, sosiaalirahastosta ää, meille varataan, ää, niin ne rahat eivät ole ainoa ää, lääke. Tarvitaan myös integroituja politiikkoja Emmekä me voi lähteä siitä, että me muotoilemme kysymyksiä ja ongelmia aina rahaston mukaan. Meidän täytyy ottaa toisaalta huomioon kaikki rahastot, joita meillä on käytössämme, sosiaalirahastoja ja muut rahastot, ja sitten pyrkiä niiden avulla ratkaisemaan niitä ongelmia, joita meillä on. On tietysti haastavaa räätälöidä nämä erilaiset rahoitusvälineet olisi hauskaa, jos ne voitaisiin räätälöidä niin, että ne vastaisivat aina oikopäätä kuhunkin ongelmaan. Mutta ongelmat eivät ole kiinnostuneita rahastoista, vaan päinvastoin pitäisi olla. Bulgarian puheenjohtajakaudella meillä ei ole mitään erityis kysymyksiä, mutta me olemme sitä mieltä, että kaikkien rahastojen täytyy kantaa kortensa kekoon, kun viemme eteenpäin kohesiopolitiikkaa. Ja minä tosiaankin uskon siihen, että kohesiopolitiikka tarvitsee joskus myös eräänlaista henkiinjäämispolitiikkaa, mutta – ei se vielä riitä, siihen ei pidä tyytyä, että pyritään jäämään henkiin. Tämähän on solidaarisuuteen perustuvaa politiikkaa, ei mitään hyvän tekeväisyyttä. Kohesiovaltioiden ei tulisi käyttää sitä ää, veruketta, että me olemme uusia jäsenvaltioita, me olemme köyhiä ja teidän velvollisuutenne on auttaa meitä. Ei, tämä on ihan vanhanaikaista retoriikkaa. Investoinnit täytyy toteuttaa niin, että kaikki vaurastuvat. Me uskomme, että kohesiopolitiikan täytyy kattaa kaikki Euroopan alueet. Älkäämme unohtako sitä, että tämä ei ole mitään köyhiä tai syrjäisiä alueita varten harjoitettavaa politiikkaa. Meidän täytyy asettaa tavoitteemme korkeammalle. Tarvitaan innovaatioita, tietotaito on tärkeää, sosiaalinen osallistaminen, koulutus. Kaikki nämä asiat ovat vaikeita jopa Euroopan unionin rikkaimmille maille. Täällä estettiin kysymys myös kaupunkiagendasta. Esimerkiksi Frankfurtin kaltainen kaupunki. No, No Lonto ennen Brexitia, sitäkään ei muuten ole vielä tapahtunut, mutta eh, Frankfurt ja Lonto ovat maailman rikkaimpia maa- paikkakuntia, mutta voimmeko me taata, että näissä kaupungeissa ei ole yhtään syrjäytynyttä ihmistä, joka ei tarvitsisi erityisapua? Kuinka voimme vakuuttaa kansalaisille, että kohesiopolitiikka on hyvä, jos sitä sovelletaan vain tiettyihin maihin. Ei, kyllä sen pitää olla Euroopan laajuista, laajuista politiikkaa tämän kohesiopolitiikan. Meidän täytyy osoittaa, että se toimii. Ja sitten joustavuus. Täällä estettiin kysymys joustavuudesta. Jos ei muusta syystä, niin siitä syystä, mitä jo aiemmin sanoin, totean, että meidän menetelmämmehän on se, että me suunnittelemme yhdessä, yhdellä kaudella ja toteutamme toisella kaudella. Täytyy tietysti olla joustava, mutta joustavuudellakin on rajansa. Se, että on riittävän joustava ja käyttää rahaa vaikka tähän tai tuohon kriisiin tai vielä seuraavaan kriisiin tai haasteeseen, niin silloin on se uhka, että emme enää näe öö, metsää puilta emme näe kohesiopolitiikkaa kokonaisuudessaan. Kohesiopolitiikan tarkoitushan oli alun perin poistaa epätasapuolisuutta. Ja meidän täytyy tietysti toki vastata uusiin kriisiin, mutta emme me saa lähteä kriisien vietäväksi. On myös ymmärrettävä se, että joidenkin ongelmien ratkaisuun menee vuosikymmeniä aikaa. kun puhutaan vallankumouksesta. Minusta tämä on hyvä termi. Mitä me voimme tehdä yksinkertaistamisen puolesta? Tarvitaan konkreettisia ehdotuksia. Kaikki täyt, kaiken täytyy myös perustua kokemuksiin. Jos ajatellaan vaikkapa täysimittaista digitalisaatiota, ei se tarkoita sitä, että paperi katoaa kokonaan maailmasta, ja hyvä niin. Hyvä asia on se, että Asiat vain nopeutuvat nyt digitalisaation myötä ja, ja kaikki toimet voidaan jäljittää, tietoa voidaan jäljittää, tiedon kulkua voidaan jäljittää, sen reittejä voidaan jäljittää. Meillä on tiettyjä standardoituja kustannuksia. Ja vielä sellainenkin asia, ne asiat, jotka perustuvat kansalliseen kokemukseen, niin ei niitä kannata heittää romukoppaan. Kyllä niidenkin osalta tulisi pyrkiä korkeammalle ja ihan Euroopan tasolla. Jos esimerkiksi meillä olisi standardidokumentit julkisia hankintoja varten, tarjouskilpailuja varten, niin hyvä asiahan se vain on. Tai olisi. Nämä julkisia hankintoja koskevat asiakirjat, jos ne olisivat standardoituja asiakirjoja, niin virheet vähenisivät, se lisäisi ehkä luovuutta. Entäpä nuorten ihmisten tulevaisuus sitten? Odotatte nyt ehkä sitä, sellaista kliseitä minulta, että et, tai ainakin to, odotatte, että, toista, että minä toistan vanhoja, vanhaa mantraa, että nuorisotyöttömyys se on paha asia, siitä täytyy päästä eroon ja niin edespäin. Mutta kun me puhumme nuorisotyöttömyydestä, niin me tarvitsemme täsmällisiä analyysejä sen syistä. Meidän täytyy analysoida markkinoita, meidän täytyy analysoida erilaisia käyttäytymismalleja ja niihin liittyviä haasteita. Paras keino yksilöidä nuoriin liittyviä ongelmia on ottaa heidät mukaan tähän prosessiin. Minä olen hiukan epäluuloinen aina silloin, kun yksi ryhmä puhuu toisesta ryhmästä ottamatta tätä toista ryhmää mukaan. Jos puhutaan yhden ryhmän tulevaisuudesta siitä, millainen sen pitäisi olla, niin kyllä se ryhmä täytyy ottaa mukaan keskusteluun. Ja tietysti on tärkeää, että varoja käytetään makro- ja mikroalueellisiin strategioihin. Ja Länsi-Balkanista kun puhutaan, niin Balkanin maat kuuluvat Tonavan strategian alueeseen, osallistuvat siihen ja muutkin. Ja kokemus on se, että aina kun on osallistuttu tähän prosessiin, niin on saatu uusia kapasiteetteja, mentaliteettejakin on, nekin ovat muuttuneet Ja mehän olemme saaneet aikaan muutoksia vuoden... Siis me olemme saaneet 13.03-asetukseen uudistuksia. Tarkoitus on se, että voimme antaa konkreettisia vastauksia, ja minäkin yritän antaa teille konkreettisia vastauksia. Tarvitsemmeko me samankaltaisia uudistuksia kaikkialla Euroopassa ja saman tahtiin? Kyllä. Miten me voimme puhua kohesiosta ja lähenemisestä, konvergenssista, jos eri jäsenvaltiot ovat eri tasoilla? Jotkut ovat enemmän etulinjassa, modernimpia, eikä se ole reilua. Kysymys kuuluu, mikä on riittävää? Mikä on järkevää mitä kaikkea pitää muuttaa? Ja miten saadaan suuren yleisön tuki muutoksiin? Ei ole kahta kysymystäkään siitä, että kun me puhumme uudistuksista, kun me puhumme uudistuksista, niin meidän täytyy olla varmoja siitä, että me olemme suunnitelleet nämä uudistukset huolellisesti – ja varmaan voidaan olla yhtä mieltä siitä, että uudistusta tarvitaan, mutta kaikkein suurin poliittinen haaste on uudistuksen toteuttaminen. Kun puhutaan vaikka terveydenhuollosta, ähm, koulutuksesta, työmarkkinoista, talouden hallinnoinnista, niin totta kai täytyy ottaa huomioon paikalliset piirteet. Ja kyllä paikalliset poliitikot aina tietävätkin, mitä pitäisi tehdä – Poliitikot tietävät, mitä pitäisi tehdä, mutta tarvitaan rohkeutta toteuttaa asiat. Entäpä sitten korruptio ja petokset? Toivon, että kukaan ei näe vetoomustani yksinkertaistamisen puolesta sellaiseksi pyrkimykseksi, että tässä haluttaisiin jotenkin ohittaa valvonta. Ei, kyllä me tarvitsemme valvontaa. Älykäs valvonta on vastaus mielestäni moniin ongelmiin. Yritän nyt tässä puhua täsmällisesti ja samanaikaisesti yritän kunnioittaa aikarajaa, aikarajoituksia. Sitten tämä uusi strategia. Me tarvitsemme teollisuutta, joka tuo meille lisäarvoa. Tarvitsemme investointeja innovaatioihin. Kun me puhumme EUsta globaalina toimijana, on otettava myös huomioon se, mitä rajoitteita Euroopan teollisuudella on. Esimerkiksi työvoimakustannukset, energiaresurssit. Ja kun puhumme mittaka- su- suuren mittakaavan teollistumisesta, niin meidän, se ei ole hyvä asia, että meidän täytyy jatkuvasti ponnistella kallin työvoiman, työvoimaan liittyvän, liittyvän ongelman kanssa. Kyllä varmasti voidaan jonkinlaisia ratkaisuja löytää. No me ограничен брой опции или по-малък бюджет на база редуцирането в Niin budjettitulot ovat Brexitin jälkeen, vaihtoehdot ovat rajoitetut, kun ulkomaksuosuus häviää. Silloin toiset maat antavat suuremman osuuden tai sitten yhdistelmä molemmista. Tiedät rajoitukset. Ne kaikki liittyvät omiin varoihin. Eli kun budjetista puhutaan, niin näytämme sen, miten paljon yleisesti ottaen luotamme Eurooppaan. Itse asiassa tähän asti olemme olleet taipuvaisia keskittymään Brexitin talousvaikutuksiin. Mielestäni on keskeisempää puhua suhteista EUn ja UK välillä – ajatellen pääsyä sisämarkkinoille. Se on paljon tärkeämpi näkökohta kuin yhdistyneen kuningaskunnan maksuosuuden suuruus, sen menetys ja se, että miten se korvataan. Haluaisin puhua paljon yksityiskohtaisemmin, mutta minun täytyy noudattaa noudattaa aikataulua. Todennäköisesti tulee mahdollisuuksia puhua myös myöhemmin ja kysyä kysymyksiä. Sofiassa on sitten myös mahdollisuus tavata jatkaa puheenjohtaja Bulgarian eh, järjestämien tilaisuuksien aikana. Hyväksyn regivaliokunnan puolesta kutsun kaikkiin näihin tapahtumiin. Kiitos osallistumisesta. Kiitoksia kivasta keskustelusta ja debatista meillä on mahdollisuus jatkaa niitä. Toivotamme teille oikein hyvää menestystä puheenjohtajakaudelle. Kiitos. We continue now with the next item of... Jatketaan seuraavan kohtaan esityslistalla. Eli mietintö, jonka aloitteen tekijänä on vihreä ryhmä, kohesiopolitiikka ja kiertotalous. Kiertotalous on poliittinen konsepti, joka on perinteisen lineaarisen vastakohta. Sen sijaan, että otetaan, valmistetaan, hävitetään, niin keskitytään sykliseen malliin, joka on paremmin sovusuunnassa ympäristön ja luonnonvarojen terveen hallinnan kanssa. Koesiopolitiikka on erityisen tärkeä väline, jolla kiertotaloudesta saadaan todellisuutta EU:ssa. Ja nyt, tänään, voimme keskustella esittelijän kanssa. Hän on herra Skrlec. Herra Skrlec saa puheenvuoron, mutta pyytäisin lähteviä kollegoita lähtemään salista hiljaa. Okei, okay, it is Selvä, nyt on parempi. Herra Skrlec, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Uh, please allow me to continue. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Jatkan kroatian kielellä. Kun ryhdymme keskustelemaan tämän miten täytäntöönpanosta. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta saada tänne tulla kertomaan ajatuksistani joiden avulla sitten luonnostaneen tätä mietintöä. Kiertotalous on yksi kaikkein tärkeimmistä eurooppalaisista julkisen politiikan aloista, jonka komissio on esittänyt tämän toimikauden aikana. Euroopan rakennerahastot ovat pääperusta kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiselle. Ja siitä syystä uskon, että tämä mietintö on oikea-aikainen. Se auttaa alokehitysvaliokuntaa oikea-aikaisesti analysoimaan kohesiopolitiikan menestystarinoita, kun se vie eteenpäin siirtymistä uuteen kiertotaloustalousmalliin. Kaikkein tärkeintä on, että se tarjoaa suuntaviivat tulevalle ohjelmakaudelle. Kiertotalous ja kohesiopolitiikka ovat aloja, joita hallinnoidaan samalla logiikalla, jos alue- ja paikallis- yhteisöt johtavat tässä, niin ne menestyvät. Nämä ovat myöskin vastauksia siihen täysin lineaariseen malliin, joka on voimakkaasti juurtunut yhteisö, yhteiskuntamalliimme. Fossiiliset polttoaineet ja voimavarat ovat tärkeässä asemassa, kuten myöskin niiden kielteiset, käytön kielteiset vaikutukset ja haasteet, joita paikallisia alue- yhteisöllä on, ovat tärkeässä asemassa. Meidän täytyy ymmärtää, että inspiraatiota ja ratkaisuja voidaan löytää näissä eri innovaatioissamme ja toiminnassamme. Tiettyjen laskujen mukaan lineaaristen liiketoimintamallien kustannukset ovat 7,2 biljardia euroa vuosittain, eli 20 kertaa kohesiopolitiikan budjetti 2014-2020 välillä joka siis heitetään romukoppaan. Siitä syystä on tarpeen johtaa unionin ja kohesiopolitiikan avulla niin, että voidaan saada aikaiseksi kunnallinen kiertotalous. Tämän lisäksi on tarpeen ymmärrä, ymmärtää hankkeiden merkitys, optimoida olemassa olevien resurssien käyttö ja pyrkiä siihen, että saadaan niillä aikaiseksi maksimitulos ja hyödyntää parhaiten luonnonvaroja. Tehokkuuden lisääminen, kielteisten vaikutusten eliminoiminen tulisi olla pohjana liiketoimintasuunnitelmillemme ja talousmallimme luomiselle. EU:ssa ollaan luomassa erilaisia hankkeita, joiden avulla viedään eteenpäin digitaalista teknologiaa, jakotaloutta ja tuotteiden korjaamista. Näin pyritään myös muuttamaan sitä imagoa, jota meillä on, ja näyttää kansalaisillemme, että muutos on oikein ja mahdollista. Kohesiopolitiikassa ei kysymys ole pelkästään infrastruktuurihankkeesta tai rakennuspolitiikasta. Kysymys on myös siitä, että se on sosiaalinen ja se mahdollistaa lähentymisen samalla säilyttäen sosiaalisen kohesion. Minun tulisi myös tässä miettiä sitä mahdollisuutta, että kiertotaloudesta tulee erillinen temaattinen tavoite kohesiopolitiikan sisällä, jotta voidaan <clears throat> saada uusia operatiivisia ohjelmia, joilla on parempia tavoitteita. Mietinnön tulisi myös keskittyä pk-yrityksiin, jotka parhaiten huomioivat alueelliset ongelmat ja jotka kykenevät näin saman aikaan myönteistä lopputulosta, lisätä tietoisuutta innovaatiopotentiaalista, kuten myöskin ottamaan huomioon olemassa olevat myönteiset käytännöt. Haluamme luoda alueellista lisäarvoa, alueellisia paikallisia työpaikkoja, jotka ovat kestäviä ja pitkään kestäviä korjattavia tuotteita, joita voidaan helposti kierrättää. Tämä on osa käyttämätöntä potentiaalia. Myös biohajoavat tuotteet ovat tärkeässä asemassa. Niitä voidaan tuottaa alueellisesti ja ne voivat edesauttaa paikallisten jätehuoltojärjestelyiden teho, tehostamista. Vihreät mm, Ähm, julkiset tarjouskilpailut ovat tärkeitä. Niissä kierrätysperiaate, jossa on vallalla, voi heijastua myös muilla markkina-alueilla. On tärkeää, että vihreä julkiset hankinnat ovat osa kiertotaloutta. Näin voidaan saavuttaa parempi tasapaino eri maiden välillä. Jätteet meressä tai elintarvikejätteet voidaan välttää ottaa ottamalla käyttöön makroalueellinen lähestymistapa, sillä makroalueilla on usein edessään samankaltaisia ongelmia, joista päästään parhaiten yli yhteisillä rajoittavilla toimilla. Jätehuolto on kaikin puolin tärkeää. Mitä nopeammin meillä on kunnianhimoisempi jätehuoltopaketti, sillä voidaan vastata useisiin eri haasteisiin. Aktiivinen vuoropuhelu monenvälisen hallinnon välillä – on alusta, jolla komissio pyrkii lisäämään tietoisuutta kansallisissa hallituksissa ja paikallishallinnossa siitä, miten tärkeää näiden hankkeiden rinnastaminen kiertotalouteen on. Pelkästään 6 prosenttia investoinnista jätehuollosta rahoitetaan rakennerahastosta. Tilanteen tulisi muuttua. Kun katsotaan tämänhetkisiä lukuja ja sitä suuntaa, johon ollaan menossa jäsenvaltioissa, on selvää, että tarvitaan lisäponnistuksia. Jotkut jäsenvaltiot pohtivat yhä edelleen sitä, että ne investoisivat paljon ähm, rahaa mekaanisiin äh, installaatioihin, kaatopaikoilla ja muualla ja investoivat samankaltaisia rahaa jätehallinnointiin, mutta ne voisivat suunnata tämän rahan jäteiden ennaltaehkäisyyn ja kierrättämiseen. Meidän tulisi näin kyetä myös luomaan alueellisia työpaikkoja. Lisäksi mielestäni on hyvä, että ITRE ja ENVI-valiokuvat ovat voimakkaasti mukana tässä asiassa. Niiden lausunto on lisäarvo tälle mietinnölle. Kiitoksia ja jään odottamaan kommentteja, ja, jotka voivat parantaa tätä mietintöä. Kiitoksia. Uh, kiitos. Nyt puheenvuoron saavat varjoesittelijät. Herra Bogovic aloittaa. Olkaa hyvä. Ne, niin, kiitos puheenvuorosta. Kiitos kollega Davor näistä kommenteista. Toivottavasti pystymme tekemään yhteistyötä. Hyvin tärkeä osa-alue. Tiedämme kaikki, että paine luonnonvaroja kohtaan kasvaa koko ajan hyvin yksinkertaisista syistä. Meitä on yhä useampi planeetalla ja käytämme paljon luonnonvaroja. Ruoka, energiaa, vettä, Sen vuoksi energiaa täytyy käyttää tehokkaammin. Täytyy ryhtyä toimiin. Kun puhutaan kiertotaloudesta, niin halusin sanoa, että emme olisi täällä, jos maatalous ei olisi pystynyt jo käyttämään kiertotaloutta vuosisatoja. Eli prosessi on luonnollinen luonnossa maataloudessa. Tietysti maataloudessa, metsänhoidossa meillä on paljon potentiaalia silti jäljellä. Niin, että luonnonvaroja voidaan käyttää tehokkaammin fossiilisten polttoaineiden sijaan. Paljon mahdollisuuksia siis on, kuten jo mainittiinkin. Voidaan harjoittaa hyvää maatalouskäytäntöä, Sitten myös biotalous on yksi mahdollisuus. Tällä alalla tiedämme, että meillä on horisonttirahasto ja biopohjaisten yhteisyritys. Noin 900 miljoonaa euroa on tähän kohdennettu ja siihen liittyy sitten kolme miljardia yksityiseltä sektorilta, eli paljon mahdollisuuksia uusiin hankkeisiin ja tuotteisiin on. Tämä tarkoittaa, että innovaatiolla voidaan saada lisää työpaikkoja Eurooppaan. Voidaan tuottaa raaka-aineita Euroopassa. Ja mikä myös hyvin tärkeää, voidaan saada uusia työpaikkoja maaseudulle, koska tiedämme, että maaseudun kehitys on hyvin tärkeää näille ihmisille – Eli horisontissa meillä on jo osoitettu varoja. Mutta sitten on myös YMPn eri pilarit, myöskin maaseudun kehitys, sektori, pk-yritykset. Ja näihin mahdollisuuksiin voidaan tarttua. Ja sitten toimintatapojen muutos kolmasosa ruoasta esimerkiksi haaskataan. Tulee uusia ruokavaliokonsepteja. Näin voidaan vähentää painetta luonnonvaroja kohtaan. Myöskin kunnallisjätteet. Jätteiden peruskäsittely on erityisen tärkeällä siellä tässä mielessä. Sekin liittyy kohesiorahastoihin. Tässä on aiemmin tehty paljon. Kohesiovarojen kautta voidaan tehdä paljon, erityisesti saadaan jätehuollolle parempi infrastruktuuri. Sitten on muitakin varoja, rahastoja. Niillä voidaan auttaa alueita, pk-yrityksiä. Voidaan tarttua muihin mahdollisuuksiin, koska meillä on eri materiaaleja ja eri käsittelytapoja, tuotantotapoja. Ja sitten energia myös. jätehuollossa, mutta muillakin sektoreilla. Biotaloudessa esimerkiksi jota voidaan käyttää bioetanoli, biomassa. Nämä kaikki ovat sivutuotteita taloudessa. Ottaisin esille myös, että ajattelutapoja pitää muuttaa. Koulutusta pitää parantaa. Erityisesti nuoret ihmiset voivat nyt ajatella eri tavalla. Eli jopa kouluissa pitäisi pystyä muuttamaan ajattelutapoja. Myöskin paikallisyhteisöt, alueelliset yhteisöt ovat tärkeällä, tärkeässä osassa. Kaikkea käytännössä siellä tapahtuu. Sen vuoksi on tärkeää, että rakenne- ja kohesiorahastot voivat antaa panoksensa parempaan edistykseen tässä. Tämän verran minun puoleltani. Tietysti jatkossakin voin jättää muitakin tarkistuksia. Seuraava varjoesitteli, alkaa hyvä. Keď si uvedomíme, o čom hovoria štatistiky, ktoré sa týkajú obehového hospodárstva. Niin. Katsotaanpa tilastoja kiertotaloudesta. Tilanne ei ole niiden mukaan hyvä, ei ympäristön eikä eläimistön kasviston kannalta tai ihmisten terveyden kannalta. Täytyy panostaa kiertotalouteen, talouteen, siitä varmaan kaikki ovat samaa mieltä. Viime viikolla komissio esitteli koko joukon toimia kiertotaloudelle. Ne hyväksyttiin jo kiertotalouden toimintaohjelmassa 2015. Nyt on tärkeää, että jäsenvaltiot sopivat näistä ja myös toteuttavat toimet. Ryhmämme SJDE laati asiakirjan jo silloin 2015 toimintasuunnitelmasta. Sen vuoksi työni on nyt helpompaa, joten voin esitellä nyt hyvin SJD-ryhmän kannan. Kirjallisen tai kirjallista kannanottoa ei vielä ole saaneet esittelijä, mutta kuulimme nyt hänen suullisen esityksensä. Eli nyt voin jo sanoa, että SJDn ryhmästä on tärkeää, että horisontti 20-20 rahoitusvaroja käytetään erityisesti ekologisiin innovaatioihin, jotta voidaan tukea tiedettä ja tutkimusta, enemmän kierrätystä ja että myöskin tuetaan valmistajia, jotta ne voivat kaikki kierrätyssäännöt täyttää niin, että sitten paikallisella tasollakin saadaan toimijat sitoutumaan parempaan kierrätykseen. PK-yrityksiäkin täytyy tukea enemmän niin, että kiertotaloudessa saadaan työllisyysastetta kohenemaan. Kun puhun kiertotaloudesta, niin en tietenkään puhu pelkästään muovista tai lasista tai kotitalousjätteestä, vaan mielestäni kierrätys koskee myös tekstiilejä, rakennusjätettä, ja huonekaluja. Ei pidä unohtaa myöskään kuluttajia. He ovat ratkaisevaa siellä koko kiertotaloudessa. Hyvillä valistuskampanjoilla, tiedotuskampanjoilla kouluissa ja kansalaisjärjestöjen tuella voimme saada asioita liikkeelle. seuraavassa vaiheessa sitten voidaan painostaa jäsenvaltioitakin enemmän niin, että kiertotaloudesta tulee velvoite jäsenvaltiossa. Hyviä esimerkkejä EU:ssa on jo. Onhan jäsenvaltioita, jossa syntyy jätettä, mutta vain 250 kiloa per henkilö. Ja sitten siinä kysyy, että miten sitten joissakin jäsenvaltioissa voi olla kolminkertainen määrä. No ja sitten loppuun vielä seuraavaan. Ei pidä unohtaa niitä, jotka työskentelevät kiertotalouden piirissä, koska juuri siihen kuuluvilla sektoreilla työntekijöillä on suurempia terveysvaaroja. Sen vuoksi täytyy panostaa kiertotaloudessa parempaan työturvallisuuteen. Kiitos. Kiitos sitten Alde ryhmästä Van Mildenburg. Aus Kiitoksia Marin äh, nimissä. Valtio on aina tukenut voimakkaasti sitä, että siirrytään kohti kiertotaloutta. Ja se on tärkeää pitkän aikavälin kestävälle eurooppalaiselle kasvulle ja kilpailukyvylle, kuten myöskin alueelliselle ja paikalliskehitykselle. Eurooppa ei enää saisi olla mikään käytä heitä pois yhteiskunta, vaan meidän tulisi toimia vastuullisemmalla tavalla. Kierrättämällä tuotteita Saamme uusia voimavaroja ja siirrymme kohti kiertotaloutta. Näin avamme ikkunan ja mahdollisuuksia uusille työpaikoille ja kasvulle Euroopan unionissa. Tämä tietysti vaatii rohkeutta ja todellista toimintaa, mutta meidän tulisi olla riittävän kunnianhimoisia, jotta näkisimme nämä päähaasteet ja mahdollisuudet, joita kiertotalous tarjoaa. Kuten myöskin kohesiopolitiikassa näin tulisi tehdä. Siitä syystä toivon, että me saamme aikaiseksi erittäin hedelmällisen yhteistyö. Tämä mietintö on tärkeä ja henkilökohtaisesti haluaisin todeta, aivan kuten aiemmin painotettiin, että minusta meillä on valtavia mahdollisuuksia, kun puhutaan biotaloudesta. Eli tämä biopohjainen yhteinen toiminta. Me keskustelimmekin jo asiasta aiemmin regivaliokunnassa. Tässä on todellisia mahdollisuuksia tälle erityiselle kiertotalouden alalle. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. To come almost on time, so I give you floor as a Tuli melkein ajoissa. Edustaja Tomasic, tähän olette varjoesittelijä kiertotaloudesta. I'm very sorry first because I had to go to... Uh, no pahoittelut ensin, kun piti mennä pössysvaliokuntaan äänestämään. Mutta puhun kroatiaa. Kiitos. Nykyinen luonnonvarojen käyttö ei ole kestävää. Käytämme enemmän raaka-aineita kuin mitä planeettamme pystyy tuottamaan pitkällä aikavälillä vuoteen 2050 mennessä. Keskimääräinen kulutus on 6-7 miljardia, mikä kasvattaa painetta ympäristöä kohtaan. Nykyisessä elämäntyylissä halutaan mukavuutta, mutta sillä on hintansa. Otetaan esimerkiksi muovi. Sitä harvoin kierrätetään. ja muovin hävittämisellä vaarannamme valtamerten tilan. On nähty kauheita kuvia tonneittain roskaa. Etelä-Dalmatiassakin on nähty tänä vuonna. Ja määrät kasvavat, vaarat kasvavat. Se on sitäkin ilmeisempää, kun kaupunkialueet täyttyvät jätteestä. Tämä on seurasta siitä, että muovi hajoaa vähitellen mikropartikkeleiksi. Kiertotaloudella voitaisiin tätä vaaraa pienentää. Varahan tulee lineaarisesta taloudesta, jossa käytetään valmista käyttää ja hävitä periaatetta. Täytyy muuttaa käyttäytymis tapoja, jotta voidaan tehokkaammin kiertää jätteitä. Siirtymä kiertotalouteen perustuu uuteen tietoon ja uusiin kehityskulkuihin. Toivottavasti politiikan tekijät tuntevat hyvin kaikki tiedot ja kehityssuuntaukset, jotta voidaan kehittää innoittavaa ja joustavaa politiikkaa. Ympäristöviraston toinen kertomus on tervetullut kiertotaloudesta siis. Siinä puhutaan uusista tuotantotrendeistä ja luonnonvarojen käytöstä, jotta voidaan noudattaa kiertotalouden periaatteita. On innovaatioita esimerkiksi, jotka liittyvät älypuhelimiin tai 3D-printtereihin. Niitäkin voidaan sovittaa kiertotalouden periaatteisiin. Siirtymä ei toteudu ilman, että politiikan ja talouden rakenteet tukevat sitä ja tarjoavat suuntaviivoja tulevaisuuteen. Elinkeinoelämän yhteiskunnan täytyy seurata aktiivisesti kehityssuuntauksia teknologiassa – kehitystä täytyy viedä eteenpäin alalla. Kiertotalouden säännöt ovat haaste monille valtioille, koska täytyy tehdä monia muutoksia. Tämä ei toteudu ilman sitä, että mietitään tarkasti politiikkaa. Standardit, tavoitteet täytyy määritellä ja niiden toteutumista täytyy seurata. Palautusmaksut täytyy ottaa käyttöön. Return fee toimivat sitten kannusteena. Sama pätee kirjoitettavien pakkausten uudelleen käyttöön. Rova Michelis seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Kollega Papadimoulis on toisen valiokunnan kokouksessa äänestämässä juuri, joten kernaasti nyt sitten otan hänen roolin. Kohesiopolitiikka on itse asiassa kiertotalouden toteuttamisen avain. Esimerkiksi innovaatien tukemista, kilpailukykyä, pk-yrityksiä tuetaan sieltä. Resurssitehokkuus ja äh, hiilipäästö, pienen hiilipäästön investoinnit. Siitä olemme yhtä mieltä ja äh, ryhmäni painottaisi kernaasti erityisesti sitä, että kun ajatellaan tavoitteita, niin täytyy ottaa huomioon se, mistä usein keskustellaan ja mistä ei ole kiistaa, että täytyy torjua ympäristön tilan huonontumista. Ja sitten, että toisaalta se pitäisi olla paremmin keskiössä, niin tässä on kyse myös siitä, että yhteiskunnan epätasa-arvoa pitää purkaa, joka on siis kohesiopolitiikan tärkeä tavoite myös. Se mahdollistaa innovaatiot, voidaan luoda uusia työpaikkoja, uutta yrittäjyyttä syntyy ja uusia pk-yrityksiä alueella. Jos voidaan sit, se on sitten etuja eh, uusiutuvien energialähteiden käyttämisessä. Siirtymää kiertotalouteen tarjoaa näin muodoin ratkaisevan mahdollisuuden toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteet ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet, koska kierto talousstrategiat voivat vaikuttaa siihen, että ilmastonmuutoksen suhteelliset vaikutukset lieventyvät, koska 76 prosenttia globaaleista päästöistähän liittyvät materiaalihallintaan. Tätähän monet ovat jo painottaneet ja esittelijäkin. Siitä syystä on tärkeää, että maissa, jotka ovat johtoasemassa kiertotaloudessa, harjoitetaan myös sitä vastaavaa kohesiopolitiikkaa niin, että annetaan tarvittavat ja riittävät määrärahat tukemiseen. Ja tässä itse asiassa äh, olen kiitollinen siitä, että esitteli viittasi siihen, että juuri paikallisella tasolla äh, se on siis, annetaan hyvin ratkaiseva panos, tai voidaan antaa hyvin ratkaiseva panos tähän. Sen sijaan jos puhutaan julkisista ja yksityisistä investoinneista jätehuollossa, kierrätyksessä, biotalouden parantamisessa, uusissa tuotteissa ja liiketoimintamalleissa, kuten myös uusien vihreiden työpaikkojen luomisessa, niin täytyy vahvistaa. Tämä kaikki on myös osa sitä, tai oli mukana esittelijän esityksessä. Uskomme myös, että täytyy sanoa komissiolle, kertoa se, että tätä ei pitäisi käsitellä pelkästään äh, meillä äh, aluepolitiikassa, vaan siihen kuuluu tärkeitä osa-alueita, kuten teollisuuspolitiikka, mutta myöskin muita erikoisaloja. Ja tässä täytyy ottaa myös valistustyö mukaan ja PR-työ. Sitten lopuksi haluaisin vielä sanoa, että kiertotalouden tukeminen on hienosti esillä myöskin komission juuri ehdotetussa muovistrategiassa. Se sopii sinne oikein hyvin. Sitä olemme äskettäin kuulleet. Mutta me halusimme vielä painottaa sitä, että kaikki tavoitteet, joista nyt keskustelemme tässä suhteessa, ja jota haluamme edistää kierrätysstrategiassa, niin kuitenkin täytyy kiinnittää huomiota aina siihen, että – Täytyy kiinnittää huomiota erityisesti myös jätteiden syntymisen estämiseen alun perin, ja tässä kyllä komission täytyy parantaa juoksua. Thank you, Mr. Kiitos sitten, Rouva De Mato, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Grazie al collega. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia, hyvä kollega. Me olemme tehneet oikein hyvää yhteistyötä kun puhutaan uusista tavoista säästää, niin vuonna 2015han komissio hyväksyi kiertotalouspaketin auttaakseen ja yrityksiä ja kansalaisia halutaan auttaa siirtymään kiertotalouteen helposti. Tässä rohkaistaan käyttämään uudestaan muovitavaroita ja ympäristön suojelu on tietenkin tietenkin ähm, kaikkein tärkeimmässä roolissa. Ja komissio on antanut varoja äh, erilaisiin toimintaohjelmiin eri jäsenvaltioille myös vuoden 2020 jälkeistä aikaa on jo pohdittava. Ja olisi hyvä, jos voitaisiin ajatella äh, äh, näiden, näihin eri Äh, hankkeisiin myönnetyn 50 miljoonan euron mm, ko- koordinaatiovaikutuksia kohesiopolitiikan valosta. Äh, komissio on äh, esittänyt oman kertomuksensa, jossa se erittelee, miten toimintasuunnitelman perusteella se aikoi tehdä lainsäädäntöä, lainsäädäntöehdotuksia. Ja kun nyt katsotaan, miten lainsäädäntöä halutaan toteuttaa, niin olisi hyvä, jos me vielä voisimme neuvot- keskustella tästä ähm, paketista äh, jäsenvaltioiden kesken. Ähm, muutama kuukausi sitten pitkien keskusteluiden jälkeen neuvosto ja parlamentti äh, löysivät yhteisymmärryksen tästä jätepaketista, mutta jäsenvaltio valtiot eivät edelleenkään halua todellista muutosta esimerkiksi yhdyskuntajätteiden käsittelyn suhteen. Eli kiertotalous ei koske välttämättä kaikkia jätteitä. Tämä kompromissi, joka on saatu aikaan, on aika arka askel eteenpäin. Täytyy olla paljon kunnianhimoisempia tavoitteita esimerkki siitä, mikä ei ole mennyt oikein. Esimerkiksi kotitalousjätteiden osalta ei ole saatu aikaan sellaisia tuloksia, jotka olisivat olleet toivottavia. Esimerkiksi Euroopan parlamentin uudelleenkäyttöehdotuksia ei otettu kuulaviin korviin, vaikka itse asiassa tällaisten tämä olisi jopa luonut uusia työpaikkoja. Ja entäpä sitten elintarvikejäte. 88 miljoonaa tonnia, tuhatta tonnia elintarvikkeita menee haaskoon joka vuosi kaikissa jäsenvaltioissa yhteensä. Jos näitä elin, jos elintarvikkeiden haaskaamisen estämiseen käytettäisiin yksikin euro, ää, äh, niin se, to, siis jokainen euro, joka käytettäisiin tähän, toisi useamman euron hyödyn. Ja Euroopan parlamenttihan on tehnyt ehdotuksia tähän suuntaan, mutta äm, ne ehdotukset tai säännöt, joita nyt on otettu käyttöön, ne eivät ole sitovia ja ne jäsenvaltioita pyydä, jäsenvaltiolta edellytetään ainoastaan tiedonannon antamista komissiolle, mutta minkälaisia sanktioita ei tule. Tarvitaan enemmän toimia, jotta voidaan luoda uusia työpaikkoja ja voidaan vähentää jätteiden määrää, jotta saadaan todellista kiertotaloutta. Täytyy ajatella myös tulevia sukupolvia. Miten me voimme, miten me voimme saada muutoksen tähän kompromissiin, joka ei ole mitenkään erityisen hyvä. Ehkä olisi syytä komission tai ehkä parlamentin olisi syytä laatia mietintö, jossa ehdotetaan uusia toimia, esimerkiksi juuri yhteiskuntajätteen paremman käsittelyn suhteen. Kiitos. Thank you. Kiitos. Kaksi puheenvuoropyyntöä vielä. Herra Rope, olkaa hyvä. Ačiū, gerbama pirmininkė, gerbiami kolegos. Iš tikrųjų, labai džiugu. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, ilahduttaa kovasti, että me olemme samaa mieltä tässä kysymyksessä. Nyt täytyy pyrkiä parempaan. Nyt on sen aika. Ja toivottavasti tähän asti tehty työ kantaa hedelmää. Kun meillä on jo sitoumuksia luopua fossiilisista polttoaineista Euroopassa, ne pitäisi tietyistä aikarajoistakin sopia, kun siirrytään kiertotalouteen. Ja kun luin uutisen, niin olen kovin ilahtunut viestimistä, että esimerkiksi Liettuan rautatiet siirtyvät vihreään sähköön vuoden alusta. Eli rautatiet ovat nyt vihreitä sataprosenttisesti. Liettuassa. Miksi samanlaisesta tavoitteesta ei pitäisi päättää koko Euroopassa, kaikissa rautatieyhtiöissä EU-ssa? Miksi ei tehtäisi sitoumuksia joissa esimerkiksi kunnissa ja kaupungeissa julkinen valaistus äh, toteutettaisiin vihreällä energialla. Näin voitaisiin saada lisää investointeja näille aloille. Pitäisi myös tehdä sitoumuksia ostaa vihreää energiaa eikä ajatella välttämättä pelkästään hintaa, vaan myös toimitusvarmuutta, että vihreän energian tuottajille on toimintavarmuutta. Ja nyt on aika toimia ja täytyy myös toteuttaa se konkreettisessa aikataulussa. Herra Fannistan seuraavaksi. Hyvä puheenjohtaja, no, olen kovin ilahtunut tiedosta, että meillä on noin laaja tuki tällä lähestymistavalla. Minullakin on kysymys tästä toisesta mietinnöstä, josta myös äänestetään, taitaa olla helmi- tai maaliskuussa – joka koskee aluepolitiikkaa, ja COP21 ja Pariisin ilmastosopimusta. Nyt on jo tehty selkeitä tulkintoja, kokonaistulkintoja siitä, millä tavalla tätä asiaa hoidetaan kaupungeissa ja alueilla. Ja tämä täytyy sitten liittää siihen, mitä kaikkea tämän suhteen on tapahtunut. Eli SD-kollegahan tästä tekee mietintöä. Niin, haluaisin ottaa esille sen, että olen aika ylpeä nämä 52 miljardin tuet, jotka mainittiin jätehuoltoon näissä lähestymismaissa. Jos katsotaan, että miten tämä vastaa niitä sopimuksia, joita olemme solmineet tässä välissä, niin kyseessä on todellinen haaste. Ja olemme saaneet aikaiseksi erittäin paljon. Bratislavassa 2016 puhuttiin Euroopan vihreästä pääomasta ja on tärkeää, että edesautetaan sitä, että käytetään uutta teknologiaa ja, ja näin saadaan myöskin optimismia luotua takaisin. Viimeinen kommentti. Minusta vaikuttaa siltä, että saadaan aikaiseksi todella paljon tuloksia. Tässä mainittiin muovi erikseen ja komissiokin on sitä käsitellyt. Kansalaisethan eivät tarkalleen tiedä, mitä tulossa on. Ja meillä on niin huonosti tietoa tieteestä. Esimerkiksi jätteet, jotka käytetään rannalle, jotka joutuvat veteen, joiden kanssa lapset leikkyvät. Ja biohajoava kansalaiset ei tiedä, missä voi ostaa tämänkaltaisia kaltaisia tuotteita, jotka ovat esimerkiksi biohajoavia luonteeltaan. Kemianteollisuuden vahva kanta, joka haluaa valmistaa niin paljon hajoamattomia muoveja. Minun mielestäni tämä taistelu ei oikein ole tasaveroinen. Millä tavalla saadaan tätä tiedotusta lisättyä paremmin? Thank you very much. It was, uh, the... Kiitos. Tämä oli viimeinen puheenvuoro. Ja nyt se travadinova komissiosta saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Todellakin myönteistä kuulla nämä kaikki näkemykset kiertotaloudesta. Todellakin se on tärkeää taloutemme ja kestävän siirtymän kannalta. Regiopää osastolla kovasti tuimme pakettia koska pa- paljon on tehty jo kiertotalouden paketissa ei ole kiertotaloutta sellaisena sanana, mutta siellä on resurssitehokkuus, innovaatiot niin edelleen. Yritysten tukeminen, kaikki siellä on jo mukana. Jätehuoltoa on tuettu jo yli vuosikymmenet tai vuosikymmenet kohesiopolitiikasta, eli paljon on tehty. Paljon potentiaalia on tietysti vieläkin parantamiseen, mutta haluaisin ottaa kaksi näkökohtaa esille. Toinen ovat investoinnit, joita on jätehuoltoon. Meillä kuultiin, että yli 5 miljardia on. Se on hyvin myönteistä Samoin kuin viime kaudella, niin voidaan kuitenkin nähdä, että on muutos kohti siihen, että kierrätys, uudelleenkäyttö ennaltaehkäisy tulee tärkeämmälle sijalle, ei pelkästään kovan infrastruktuurin osalta, vaan jätteiden lajittelu niin edelleen niin, että todellakin siirrytään sitä kohti, että todellakin toteutetaan ja autetaan ihmisiä paikan päällä, jossa jätteitä hävitetään infrastruktuuria tietysti myös tarvitaan edelleen ja suurempia jätehuoltolaitoksia. <clears throat> Tätäkin tuetaan, erityisesti vähemmän kehittyneillä alueilla. Mainittiin kaatopaikat. Ja mitä uudella kaudella on tämä ennakkoehdot. Jätteiden osalta on nähty, että se on todellakin yh- linkki jätehuoltosuunnitelmiin. Joskus se on haastavaa tietysti, kun joskus jäsenvaltioiden jäsenvaltioilla täytyy olla jätehuoltosuunnitelma, mutta tässä todellakin pyritään kohdentamaan investoinnit jätepyramidiin sillä tavalla, että uudelleenkäyttöä ja kierrätystä on enemmän. Kaatopaikoista en ole nähnyt mitään ja mielestäni on kovin myönteistä. Ja nyt sopeutamme investointeja, mukautamme EUn yhteiseen säännöstöön myös tältä osin. Mitä tietysti myös nähdään, niin tärkeää tukea on myös makroalueellisessa yhteistyössä rajojen yli. Eli kiertotalous on mukana monilla osa-alueilla jo nyt. Kuitenkin, mitä haluaisin tässä painottaa, on tuki innovaatioille meiltä. Kaikki olette kuulleet älykkäästä erikoistumisesta tuhanteen kertaan. Se oli alhaalta prosessi, bottom up. Noin 41 miljardia tähän temaattiseen tavoitteeseen meillä on. Tiedämme, että kiertotalous valittiin alueella. Alueet valitsivat sen alhaalta ylös lähestymistavan mukaan Tarkkoja summia ei meillä ole, joilla annamme panoksen kiertotalouden, mutta se on silti hyvin tärkeää tämän älykkään erikoistumisen aiheen osalta, joka tulee alueelta. Mutta myös biotalous mainittiin. Sekin liittyy älykkääseen erikoistumiseen. Todellakin tässä on mahdollisuus Euroopalle. Tiedätte, että Kiina ei halua tuoda enää jätemuoveja meiltä. Eli nyt on mahdollisuus sitten korvata muovit muilla tuotteilla. Biotalouden tuotteilla esimerkiksi. Tässä älykäs erikoistuminen ja innovointi tulevat mukaan kuvaan perinteisen tuen lisäksi, jolla tuetaan infrastruktuuria. Niin johtopäätöksenä vielä mainitsin että tärkeää panostusta on jo olemassa. Nyt tietysti täytyy katsoa, että miten tästä saadaan todellinen siirtymä taloudessa aikaan. Ja miten tätä jatketaan koko kauden ajan. Mutta myöskin varmaan tulevilla kausilla. Mutta ihan vain ottaakseni esille, että kiertotalous on todellakin hyvin tärkeää toimintapolitiikassamme. Se on tärkeää myös alueellemme. Sen vuoksi se on tärkeää myös toimintapolitiikallemme. Kiitos. Thank you. Thank you very much, Mr. Scarlett. Before... Kiitos. Sitten edustaja Scarlett, olkaa hyvä. Zahvaljujem gospođo predsjedavajuća, e, neću biti dugačak. E, zahvaljujem svim kolegama i kolegicama na e, doprinosu u današnjoj diskusiji. Ono što bi ja nekako ovdje istaknuo da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 na neki način e, pojačati ekološke inovacije i ulaganje u istraživanje nam upravo trebaju novi materijali koji koje ćemo e, lakše reciklirati, ali isto tako i proizvodi koji se neće toliko kvariti, i koji će biti lakše popravljivi. E, za kraj ponovo bih naglasio važnost javne nabave, dakle da u javnoj nabavi ugrađujemo principe cirkularne ekonomije jer time će javni sektor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 Dakle, još jedan puta zahvaljujem e, svima na današnjem doprinosu i veseli me suradnja sa e, izvjestiteljima u Sjeni. Hvala lijepa. Thank you very much. As I understood, you plan to present your draft report on March. Kiitos. Sikä kun ymmärsin, niin halusitte esitellä mietintöluonnoksenne maaliskuussa, joten pystymme varmaankin äänestämään toukokuussa. Onnea ja menestystä myöskin varjoesittelijöille. Siirrytään seuraavaan kohtaan esityslistalla. Se on lausunto vuoden 2016 vastuuvapausmenettelystä EUn yleisbudjettikomissio. Koko buussa valmistellaan mietintöä, jossa annettaisiin tai käsitellään vastuuvapauden antamista komissiolle 2016 budjetin toteuttamisesta. Regi laatii lausunnon jossa minä olen esittelijä. Tänään esittelen lausuntoon luonnoksen, jossa keskitytään pääasiassa virheasteeseen ja budjetin toteuttamisen haasteeseen nykyisellä ohjelmakaudella – Jotta noudatettaisiin asiasta vastaavan valiokunnan aikataulua, niin pitäisi eh, helmikuussa olla tämä ja siksi esittelen tämän tänään ja odotamme tarkistuksia lausuntoluonnokseen tiistaihin 30. tammikuuta keskipäivään mennessä ensi viikolla siis. Ja nyt siirrymme käyttämään Bulgariaa. Колеги, за поредна година имам удоволствието... Hyvät kollegat, minulla on ilo esitellä teille tämä lausuntoluonnoksemme, joka koskee vuoden, siis komission tili- ja vastuuvapautta. Tehän tiedätte, että tämä on kohesiopolitiikan täytäntöönpanon tärkeä vaihe vuotuisen kertomuksen, siis tilintarkastustuomioistuimen vuotuisen kertomuksen analysoinnin jälkeen. Niin minu, minä haluan esittää oman lausuntoni esittelijän ominaisuudessa. Olen iloinen voidessani todeta, että aivan kuten aivan kuten täällä lukee, niin vuonna 2015 <clears throat> virhearvio oli 5,2 ja seuraavan vuonna se on ollut reilut 4 prosenttia, joten tilanne on parantunut. Ja nyt ensimmäistä kertaa viime vuosien aikana tilintarkastustuomioistuin antaa lausunnon, johon se on sisällyttänyt myös vuoden 2016 talousarvion operaatioiden ja sääntöjen mukaisuudesta. Tilintarkastustuomioistuimen kertomus osoittaa, että kaikilla jäsenvaltioilla on ollut riittävästi aikaa oikaista virheitä ennen kuin rahoituskorjauksia piti tehdä, maksatuskorjauksia. Ja siksipä virheiden aste on ollut vähäisempi. Ja suurin osa virheistä liittyy valtion tukiin joten me pyydämme, että komissio ryhtyisi ennakoiviin toimiin, kun se soveltaa valtion tukisääntöjä kohesiopolitiikan alalla. Vain 77 prosenttia ohjelmointiviranomaisista on sellaisia, että he ovat jäsenvaltioiden nimittämiä. Eli pyydämme jäsenvaltioita ja komissiota tekemään yhteistyötä tämän prosessin äh, toteuttamisessa. Lausunnossa myös ilmaistaan meidän huolemme, joka liittyy viipeisiin. Ohjelman täytäntöönpanossa nimittäin on ollut viipeitä vuonna 2016. Budjetin kokonaissumma, määrärahojen kokonaissumma oli lähes 238 miljardia euroa viipeiden vuoksi. Nämä heikkoudet täytyy voittaa. Niistä täytyy päästä eroon, kun seuraavaa monivuotoista rahoituskehystä suunnitellaan. Vuonna 2017 rakenne- ja investointivarojen täytäntöönpanossa tämä kaikki tullaan ottamaan huomioon. Näiden varojen resurssit ovat 200 noin 270 miljardia euroa. Täytäntöönpanoaste on ollut lähes täysimittainen, mikä tarkoittaa sitä, että investoinnit ovat tuottaneet lisäarvoa kaikille alueille Euroopassa. Varainkäyttöaste on noin 7,5 prosenttia ollut vuoden 2015 loppuun mennessä. Tämä osoittaa sen, että näitä kaikkia rahoitusvälineitä ei ole täysimittaisesti käytetty hyväksi. Varainhoitoasetuksen muuttaminen toivottavasti vaikuttaa äh, yksinkertaistamiseen ja varojen käytön helpottamiseen seuraavan ohjelman kauden aikana. Ja vetoamme komissioon, jotta se tarkastaisi myös niiden indikaattoreiden tehokkuuden, hyvyyden, indikaattoreiden, jotka liittyvät suoritusperusteisen budjetin toteuttamiseen. Haluamme korostaa suoritusperusteisuutta myös vuoden 2020 jälkeen. The text of, uh, my presentation. You have... Tässä oli lausuntoluonnoksen tekstini. Niin teillä se on. Ja nyt annan puheenvuoron varjoesittelijöille lausunnosta. Herra Telli puhuu herra Deutschin puolesta tässä. Kiitos puheenjohtaja. Puhun Unkaria. Niin herra Deutschin nimissä haluaisin pitää puheenvuoron lausuntoluonnoksesta. Herra Deutsch ei päässyt tämän päivän kokoukseen. Olemme iloisia, että virheaste pienenee vuosi vuodelta. Sääntöjä täytyy yksinkertaistaa edellä ja vähentää hallintorasitetta. Se lisää, äh, vähentää virheastetta edelleen. Sen lisäksi pidän tarpeellisena sitä, että todettaisiin, ettei kaikki sääntöjen vastaisuus ole automaattisesti petos. Vaan sääntöjen vastaisuus tietysti voi johtaa siihen, että varat palautetaan. Ja tietysti sitä silloin täytyy vaatia. Jäsenvaltioiden ja niiden hallintojen täytyisi käyttää mahdollisuuksia käyttää rakennevaroja ja rahastoja. Täytyisi käyttää mahdollisuutta myös vaihtaa hyviä käytäntöjä jäsenvaltioiden välillä. Täytyy myös optioida mahdollisuudet käyttää rahoitusvälineitä. Välineet voivat osoittautua hyvin hyödyllisiksi. Tuki on edelleen tarpeen alueella. Tukiota ei tarvitse palauttaa, koska ei kaikkea voi määritellä kvalitatiivisesti tästä tuosta. Mutta tämän verran herra Deutschilta hän jättää myöskin tarkistuksia tähän lausuntoon. Thank you very much. Kiitos seuraava varjoesittelijä. Herra Vuon, mutta en näe häntä paikalla. Joten herra Tomasic saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Hvala lijepa, tu baš nema se puno što reći. Kiitoksia kovasti. No ei ole paljon lisättävää. Tämä teksti puhuu omasta puolestaan. Toimet, joihin on ryhdytty, ovat hyviä, mutta parannettavaa on. Madame Michel. Rova Michel, niin. Voin yhtyä lausuntoon, rova puheenjohtaja. Se ottaa tärkeimmät kohdat esille todellakin. Mutta samaan aikaan olen sitä mieltä, että kun meillä ongelma puutteellisista määrärahoista 2017han miljardeja taas jäi käyttämättä jäsenvaltioissa. Niitä on mennyt takaisin jäsenvaltioihin – Tästä on jo debatoitu täällä. Toivottavasti nyt kun rahoitusasetus on muutettu, niin ei pelkästään saada virheastetta pienennettyä, kuten tähän asti, vaan tähän käyttöasteeseen voidaan positiivisesti vaikuttaa. Mutta, mutta jos tästä tärsi johtopäätös, että tarpeet olisivat pienemmät, niin se on väärin. Tästä ollaan varmasti sama, samaa mieltä. Niin paljon on kehityksessä puutteitakin, että ei ole varaa olla niihin puuttumatta. Erityisesti jossakin vähemmän kehittyneissä maissa ja juuri siellä, missä EU-varojen osuus julkisista investoinneista on kovin suuri, niin siellähän olisi suuria vaikutuksia, jos nyt suunniteltuja hankkeita saataisi käyntiin, että investointeja ei toteutettaisi. Eli sydämelliset kiitokset, ollaan oikealla tiellä ja toivon, että päästään hyvään lausuntoon. Thank you very much, Mr. Kiitos sitten herra Skrlets, olkaa hyvä. I'm sure, dear colleagues, uh, I will be very Kiitoksia puheenjohtajat kollegat. Puhun lyhyesti Tämä on tasapainoinen ehdotus, jossa on suurin osa aiheesta mainittu. Meidän pitäisi tarkkaavaisesti torjua petoksia ja olla kunnianhimoisia virheasteen vähentämisessä. Kapasiteettirakennus tässä suhteessa tulisi jatkua myös yhteistyössä muiden kanssa. Kiitoksia. Thank you very much, Ms. D'Amato. Kiitos, sitten Rova D'Amato. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Täytyy sanoa, että olen yhtä mieltä puheenjohtajan kanssa monessa kohtaa. Erityisesti virhearvion sisällyttäminen äh, tilintarkastustuomioistuimen äh, kertomukseen. Sitä olen samaa mieltä. On tietysti oikein hyvä, että että virhe, virheiden määrä on vähentynyt sitten vuoden 2006, mutta kyllä se on edelleenkin hyväksyttävän kynnyksen yläpuolella. Tässähän puhutaan aina tietysti pienistä prosenttiluvuista, mutta ovat summat silti aika suuria. Ja meidän täytyy pyrkiä parempaan suoritukseen. Komission täytyy kantaa oma vastuunsa, pitää huoli siitä, että ohjelmat ovat sellaisia, että ne ovat vähemmän virhealttiita. Viime vuosina komissio on aktiivisesti ähm, edistänyt maaseudun kehityspolitiikan ja kohesiopolitiikan varojen käyttöä. Ja kun saadaan yksinkertaisempia ähm, käytänteitä, niin maksatusviranomaiset ja ohjelmien hyväksymisviranomaiset voivat paremmin välttää virheitä. Ja samalla myös projektit, hankkeet ovat toteuttamiskelpoisempia. Huoli, huoli aiheuttaa monien ohjelmien viivästyminen – Usein monet ohjelmat voidaan toteuttaa vasta vuoden N plus 3 jälkeen. Täytyy kiinnittää huomiota siihen, että vuoden 2020 jälkeen halutaan uudestaan tämä sääntö N plus 2 ohjelmien toteuttamisessa. Silloin ei enää voida lykätä ohjelmien toteuttamista. Tiedämme jo, mitä tämä tarkoittaa. Ähm, vuonna 2006, 2013 äh, tähän kuitenkin äh, liittyy tiettyjä ongelmia. On selvää, että äh, vuoden 2013 asetuksen myöhäinen hyväksyminen ja täytäntöönpano oli osa ongelmaa. Errare humanum est sanotaan, mutta ei pidä tehdä samoja virheitä uudestaan ja uudestaan. Ähm, tuomio, tilintarkastustuomioistuin totesi, että vain 5, prosenttisesti käytettiin tiettyjä rakennerahastojen ja maaseudun kehitysrahastojen varoja ja on selvää, että jos varojen käyttöaste on tällainen, niin eihän näitä rahoja hyvin ole käytetty. Ei ole hyödynnetty niitä, näiden välineiden mahdollisuuksia. Komissio on sanonut, että tämän ohjelmointikauden aikana tilanne paranee, koska viranomaiset, maksuviranomaiset ja hyväksymisviranomaiset tottuvat käyttämään näitä mm, ohjelmia, mutta ei tämä vetele. Kiitos. Thank you very much, Mr. Vaughan. Are... Kiitos, herra Vaughan. Oletteko nyt valmis pitämään puheenvuoron vastuuvapausmenettelystä? Kiitos, puheenjohtaja. Anteeksi, tuli joko myöhässä. Ensinnäkin mietintö on hyvä. Kollegat näkevät siitä, että kokonaisvirhetaso EU-budjetissa on jälleen laskenut kohesiopolitiikan kohdalla myös luvut ovat laskeneet. Eli tällainen laskusuuntaus on nähtävissä. Valitettavasti keskitymme ehkä liikaa pelkästään tuohon virhetasoon ja sanon tämän budjettivaliokunnan toisena varapuheenjohtajana. Hyvin usein keskitytään pelkästään vain tällaisiin kosmettisiin kysymyksiin, onko kaikki ehdot täytetty. Minusta meidän pitäisi siitä pyrkiä hieman eroon. Ja tulevaisuudessa tulisi katsoa siis tuota suoriutumista paremmin ja sitä, että EU-varot, joita hankkeisiin käytetään, näitä tuloksia tuovat. Ja kun katsotaan näitä sääntöjä ja katsotaan kohdallisuuspolitiikkaa asetuksia, niin siinä kysymys on siitä, että milloin tuota virhetasoa kannattaa laskea ja milloin taas sitten keskitytään siihen, että budjetti todellisesti saa näitä tuloksia aikaiseksi. Olemme siitä puhuneet tässä valiokunnassa jatkuvasti, eli sääntöjen yksinkertaistamisesta siitä, että ehkä saadaan aikaiseksi yhdet yksittäiset säännöt näihin päärahastoihin. Ja varmasti yksinkertaistamispuolella voidaan tehdä lisätyötä tulevaisuudessa. Se on hyvä edunsaajille. Se on myös hyvä EU-budjetille, kun katsotaan näitä virhetasoja ja muita. Nämä ovat niitä asioita, joihin minusta meidän pitäisi keskittyä. Ja ilahtuneena voi todeta, että mietintö juuri tähän pääseekin. Siinä keskitytään virhetasoon, mutta samalla katsotaan myös tulevaisuuteen ja siihen, mitä kannattaa ehkä tehdä, jotta asiat olisivat paremmin. Thank you very much, Kiitos, kiitos kovasti. Onko muita kommentteja? Ei, kiitos. Aina puheenvuoron komission edustajalle. Rova Göri, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensin kiittäisin teitä todellakin tasapuolisesta lausuntoluonnoksesta koesiopolitiikasta. Viimeisen kolmen vuoden aikana virheasti on vähentynyt Nyt ensimmäistä kertaa alle 5 prosenttia 2017 kaudelle. Oikaiskorjaustoimien positiivinen vaikutus näkyy. Haluaisin lisätä, että uudet vaatimukset 1420 kaudella pitäisi johtaa siihen, että virheästä vähenee edelleen, koska sertifioitujen tilien hyväksyntä ja jäännösvirheaste alle kahden prosentin maturiteettikynnyksen. Tämä on tärkeä muutos aiempaan monivuotisuuteen verrattuna edellisellä ohjelmakaudella. Uusi vaatimusten vaikutukset jo näyttiin ensimmäisessä tilinpäätöksessä, jonka komissio sai viime helmikuussa, jonka osalta todellakin raportoitu virheaste oli selkeästi kahden prosentin alapuolella. Nyt painottaisin joitakin näkökohtia esityksestänne. Ensinnäkin pyytäisin muutosta, koska kohdassa kolme todetaan, että valtion tukivirheet ovat tärkeä tekijä, joka vaikuttaa kohesiopolitiikan virheasteeseen, siis sitä tässä. Tämä ei ole tosiasiallisesti oikein, koska nyt ensimmäistä kertaa tänä vuonna tuomioistuin todellakin otti esille virheitä, jotka liittyvät valtion tukisääntöihin, mutta niitä ei määrällistetty, että olisi vaikutusta valtion tuella virheasteisen tänä vuonna. Julkisissa hankinnoissa on virheitä ja sitten tuittikikelpoiset hankkeet, edunsaajat ja niin edelleen. Tämä tärkeä muutos verrattuna aiempiin vuosiin, jolloin todellakin valtion tuki, no ennen kaikkea 2014 julkiset hankinnat olivat virheiden päälähde. pyydätte komissiota ryhtymään ennaltaehkäiseviin toimiin äh, valtiontukisäännössä. Tässä viittaisin komission toimintasuunnitelmaan valtiontuki, valtiontukisäännöstä, jota on äskettäin päivitetty, ja viittaisin myös kontrollikunnassa äh, pidettyyn esitykseen viime vuonna. Nykyisten ohjelmien toimeenpanon viivästykset ja nimeäminen. Nyt haluaisin sanoa, nyt on nimeämisen prosenttiosuus 87 prosenttia, joka kattaa 98 prosenttia allokaatioista. Tämä niin sanottu designation ei ole enää ongelma. Meillä on 44 prosenttia selektioaste hankkeille. Sen pitäisi nyt sitten näkyä maksusuorituksissa piankin. Sitten rahoitusvälineet lisäisi myös, että 75 prosentin raportoitu tuomioistuimessa raportin aikana on nyt siirtynyt 93 prosenttiin, kuten komissio on raportoinut ensimmäinen lokakuuta tilinpäätöksessä aikana. Tämä lopullinen luku. Eli viime vuonna aikana on edistytty paljon. Lisäisin myös, että maksut rahoitusvälineistä nykyisellä ohjelmakaudella, niillä pitäisi vaikuttaa siihen, että alikäytön vaara varoissa vähenee. Niin, suorituksessa. Nyt meillä on kattava järjestelmä pakollisista indikaattoreista tuotosmittauksessa. Tämä suoritus osatekijä halutaan tulevaisuudessakin ottaa mukaan. Kiitos, että otatte huomioon mahdollisuuksien mukaan nämä osatekijät lausuntoluonnoksessanne. Uh, thank you very much. Thank you for all the comments. Kiitos näistä kaikista kommenteista. Kiitos komission perusteluista ja kommenteista. Odotan tarkistuksia. Yritän parantaa tekstiä. Vaikkakaan en ole täysin samaa mieltä kanssanne. koska tämä designation oli ongelma vuonna 2016. 2016 vastuuvapaudestahan puhutaan. Jos ei enää ole ongelma, niin hienoa. Näyttää siltä, että me olemme saaneet menestystä aikaamme ja komissio. Mutta 2016 oli ongelma. Kiitos. Kiitos ehdotuksista, kommenteista. Odotan tarkistuksia, kuten mainitsin, keskipäivään mennessä, kello 12 mennessä, tiistai 30. Ja, äh, tammikuuta. Näin saamme mahdollisuuden äänestää seuraavassa kokouksessa. Näinkö oli? Selvä. Kiitos. Tässä vaiheessa päätämme kokouksen tämän päivän osalta. Muistutan, että meillä on kello kuudelta vastaanotto. Olette hyvin tervetulleita sinne. Kiitos. Allow me to thank to the inter- Jos sopii, kiittäisin tulkkeja tämän päivän pitkästä päivästä. Kiitos kovasti tuestanne. Kiitos.